Uh, good afternoon, dear colleagues. Hyvää iltapäivää, kollegat. Tervetuloa valiokunnan kokoukseen. Jollei kukaan vastusta, niin esityslistan luonnos voidaan hyväksyä. Kukaan ei näy vastustavan, joten se on hyväksytty. Haluan toivottaa tervetulleeksi uuden kollegan ryhmämme, joka korvaa edustaja Duncanin Tervetuloa herra Rupert Matthews, ECR-ryhmä. No hän ei ole paikalla, mutta ehkäpä hän tulee huomenna. Tämä siis tiedoksi. Sitten haluaisin muistuttaa yhteisistä kokouksista muiden valiokuntien kanssa. Nyt keskiviikkona aamulla ensin keskustelu tästä hätä koordinaatiokeskuksesta Puhutaan yhdessä Deven kanssa, sitten yhteinen keskustelu tupakkatuotteiden jäljittämisestä ja etsimisestä kontvaliokunnan kanssa. Ja lopuksi taas kotikanssa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus unionin pelastuspalvelumekanismista. Mielenkiintoisia keskustelua siis tiedossa, joten kehotan teitä osallistumaan, vaikka tietenkin, että kesä on jo ovella tai kolmanneksi hyviä uutisia elokuu. Elokuun 30. päivä siis iltapäivällä no, kokous budjettivarmuudeksi on peruttu. Eli elokuun 30. päivä kokous on peruttu, eli aloitamme 31. elokuuta torstai-aamuna. Ja sitten äänestämme budjetti mietinnöstä ja tarkistuksista, tai siis lausunnosta, ja sitten olette saaneet matkaraportista, olette saaneet matkaraportin Lontoon matka Emaan huhtikuussa, ja sitten sihteerissä muutoksia Hans Christian Eberle, lähetetty kansallinen asiantuntija poistuu sihteeristöstämme 31. heinäkuuta ja hän aloittaa työt Itävallan ympäristöministeriössä. Envivaliokunnan puolesta haluaisin kiittää herra Eberliä hänen työstään sen kahden vuoden aikana valiokunnassamme ja toivotan hänelle kaikkea hyvää. Onko hän paikalla? Kiitos. Then for today, Sitten päivän tulkkausjärjestelyt. Tulkkaus on vielä 20 kielellä. Ja valiokunta-asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti emitting-sovelluksen myötä ja tämä lähdetään suorana verkkoon. Ja sitten pöytäkirja. 8. kesäkuuta kokouksesta ei ole kukaan vastusta tätä kokouksen loppuun mennessä, niin pöytäkirjat on hyväksytty. Sitten ensimmäinen varsinainen esitysten kohta. EUn yleinen talousarvio, varanhoito vuodeksi 2018 ja käymme läpi siis lausuntoluonnosta, josta olin valmistelijana, joten voi sanoa pari sanaa tästä asiasta. 30. toukokuuta komissio talousarvioesitystä ensi vuodelle ja keskityttiin työpaikkoihin, investointeihin, maahanmuuttoon ja turvallisuuteen. Yleisesti ottaen komission tasapäistysluonnos oli samassa linjassa kuin monivuotinen rahoituskehys vuosille 2014-2020. Ja siinä otettiin huomioon keskiväliin tarkistus, joka tänä vuonna. Ottaen huomioon Brexit, komissio Oetting, komissaari Oettingeri korosti sitä, että tasa ensi vuodelle saattaa olla viimeinen 28 jäsenvaltiolle. Lausuntoluoksesi erityisesti halusin korostaa sitä, että kaikki pon, pitäisi ponnistella kovasti, jotta päästään tuohon 20 prosentin tavoitteeseen ilmasto liittyvistä rahoituksista, sillä vain 19,5 prosenttia sitoumuksista ensi vuodelle on otettu huomioon ilmastokysymykset ja unionin budjetti saattaisi vain 8,8 prosenttia on sen rahoituskehyksen tavoitteista. Vetosi myös siihen, että olisi tarpeeksi resursseja sille, että suojellaan luonnon muotoisuutta Lisäksi on valitettavaa, että olisi leikkauksia, henkilöstövähennyksiä virastoissa, jotka kuuluvat Envin toimialaan. No ne on luetteloitu. EKYK, ECDC, kaksi virkaa, EFSA 4 ja EMA 5. Joten olen eri mieltä näistä luvuista. Tämä voisi vaikuttaa negatiivisesti virastojen työhön, kunhan tiedämme, että hän tehtävinsä määrä vain kasvaa ja määrä kasvaa. Virastojen pitäisi saada riittävästi henkilöstöresursseja ta- ta- rahaa. Pitäisi myös jättää tarkistuksia, jotka menevät tähän suuntaan. Lopuksi haluaisin muistuttaa, että pilottihankkeet ja valmistelevat toimet, no, ne pitäisi saada riittävästi rahoitusta koko elinkaaren ajan – jotta täytteen potentiaaliin päästäisiin, mitä tulee näihin hankkeisiin ja toimiinhan se muistuttaa, että jos ehdotukset näitä koskevat, jotka lähetettiin komissiolle ennakkoarviointia varten, halutaan osaksi budjettia ja sitten tuohon lopuisen luvan, niin tänne pitää jättää myös budjettitarkistuksena ennen 12. heinäkuuta. Lopuksi kuten viime vuonna neuvoston kanta tasoristyksestä on saatavilla vasta myöhään heinäkuussa. Ehkäpä 20.24. heinäkuuta välillä, joten tarkistusten jättämisen määrän jälkeen ottaen huomioon kesätauko, ja kuten sovittu maaliskuussa, on jättämään budjettitarkistuksia, jossa palattaisiin tähän aikaisempaan luonnokseen ja siinä otetaan huomioon Envin tavoitteet ja neuvoston leikkausehdotukset. Tämä on siis periaatekysymys. He ehdottavat leikkauksia, me tarkistuksia. Tähän talousarvoesitykseen siinä pari sanaa lausunto luonnoksestani. Nyt jos haluatte puheenvuoron, niin voitte sitä pyytää. Kertokaa, mitä mieltä olette tästä. Kyllä, otetaan edustaja Kaaren Bahista. Hän on Sosialistinen varustelija. Olkaa hyvä. Thank you, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä tästä hyvästä mietintöluonnoksesta. Se heijastelee suurta osaa meidän huolestamme. Erityisesti olen tyytyväinen siihen, että korostitte viraston kasvavaa työmäärää eh, ja sen hyvää työtä ja vastustitte henkilöstön leikkaamista. Tässä yhteydessä haluaisin myöskin todeta, että ehdotetut henkilöstöleikkaukset viime vuosina ehm, koskivat myöskin hakemusten maksujen käsittelyä hoitavaa henkilökuntaa. Ja tässä yhteydessä en ole täysin kanssanne samalla linjalla. Haluaisin korostaa Brexitin vaikutusta EMAn talousarvioon. Meidän pitäisi korostaa sitä, että EMAlla tulee olemaan vuonna 2018 jälkeen lisätöitä ja lisätalousarviopaineita Brexitin seurauksena. Selventääkseni tarkoituksena tässä ei ole vaarantaa yleisempää poliittista neuvottelua 27 Euroopan unionin jäsenmaan ja yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Haluaisin korostaa ennemminkin välitöntä tarvetta emassa. Se tarvitsee välittömästi lisää henkilöstöä, jotta voisi selvitä tästä paineesta, jokaista kohtaa jo. Ja sen mahdollista siirtoa ja mielelläni ottaisin Emman viiniin, mutta sehän nyt ei kuulu SND-mietintöön. Kiitoksia. Kiitos ECR, edustaja Göllingille paikalla. Alde, edustaja Jätemäki ei ole paikalla. Gue, Edustaja Flanagan ei ole paikalla. Sitten Buzz. Mitä sinulla on sanottavaa? Kiitoksia. Jotkut ilmeisesti ovat jo vähän lomatunnelmissa. Haluan kiittää tästä mietinnöstäsi. Se, mitä täällä sanot ja korostat ilmastorahoituksen 20 prosenttia ja life-vähennyksiä ja viittauksia virastoihin. Voimme kaikkia näitä asioita tukea täysin. Me teemme hiukan työtä joidenkin tarkastusten kohdalla, mutta juuri siinä linjassa, mitä sinäkin olet tehnyt, joten hiukan vain korostamme sitä, että nyt on vaara siitä, että emme pääsekään 20 prosentin ilmastokysymyksissä ja EFSin kohdalla. On ehkä kolme, on kolme tarkistusta, jotka tulemme tekemään. Muutoin tuemme täysin ja muutokset ovat samansuuntaisia. Vielä ehkä sanoisin kuitenkin komissiolle, koska ilmeisesti ovat täällä läsnä tästä asiasta, vain pari kysymystä. Jos me nyt katsomme sitä, että tilintarkastustuomioistuinkin oli kovasti huolissaan siitä ilmastokysymykseen ei oltu valtavirtaisuutta tähän ja tähän 20 prosenttiin. Ja laskelmat osoittavat, että jos haluamme päästä 20 prosenttiin, niin tulevina vuosina ilmastorahoituksen pitäisi olla jopa 22 prosenttista, jotta voidaan palauttaa tämä keskiarvo. Ja haluamme saada kuulla komissiolta, mitä he aikovat tehdä, että näin todellakin tapahtuu. Ja sitten toiseksi minulla on myös kysymys siitä, Life-ohjelman menojen vähennykset. Mistä tämä johtuu, koska sekin on varsin huolestuttavaa. Tämä on aina ollut tehokas ohjelma, joten olemme hiukan huolissaan, miksi näin jyrkkä vähennys on tullut. Joten tässä kysymyksiä komissiolle. Ainakin voisivat hiukan kertoa näitä syitä. Tässä vain kaksi kysymystä komissiolle. Muutoin tuemme teitä täysin, puheenjohtaja, ja teemme sitten kyllä teidän linjanne mukaisia tarkistuksia. Kiitos from... E. Kiitos, edustaja Kautsen EFDD. Edustaja Pedicini ei ole paikalla. Sitten edustaja Dornano. <coughs> Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös lausunnostanne. On hienoa, että ilmastotavoitteet, tai siis budjetin olla päässyt 20 prosenttia. Tämä on tärkeää, jos halutaan päästä eteenpäin kaikissa eu jäsenvaltioissa, eikä ainoastaan näissä nettomaksajamaissa kukin valtio kohtaa ilmastohaasteita ja sen täytyy olla, niitä täytyy olla mukana taloudellisesti tässä myös. Tässä on tämä 8 prosenttia näistä maksutemusmäärärahoista, jotka menevät luonnon monimuotoisen edistämiseen. No se pitäisi tukea, sitä torjutaan näitä tekijöitä, jotka uhkaavat sitä muuta osin. Tässä voidaan mainita se, että näitä kemiallisia torjunta-aineita ja tietysti neonikotinoideja. Tämä No, YMP on valtavasti jättänyt taakkaa maanviljelijöille. Ei riitä, että jatkuvasti nostetaan budjettivarvoja, jos halutaan ratkoa nämä ongelmat. Jos niistä 9 miljoonaa euroa näitä sitoumuksia live-ohjelmalle, no se on tapahtumassa. Mitä kun toisaalta lasketaan, tai siis kun UK tulee omia maksuosuuksia laskemaan, Tämä tulee enemmän tai myöhemmin johtamaan siihen, että muiden jäsenvaltioiden maksuosuudet kasvavat. Tämä tulee sitten terveyskustannuksiin. No, budjetti ei tule tässä mitään, jos EU ei hyväksy kunnianhimoista sääntelyä esimerkiksi liittyen hormonallisiin haitta-aineihin tai glyfosaattiin. Sama pätee siihen, että EU pitää puolustaa malleja, kuten näitä transeurooppalaisia liikennemalleja, jotka vaikuttavat siihen, että ilmanlaatu heikentyy ja terveydentilat myös. Muistutan myös, että 0,004 prosenttia tasoristuksesta ensi vuodelta terveyden osalta ei ole mitenkään ihmeellinen. Jos suojella ja parantaa ihmisten henkiä. Niin no se on eu tavoite ja kompetenssi Siinä halutaan koordinoida ja täydentää jäsenvaltioiden toimia. Niin jäsenvaltioillahan on eh, seutsopimuksen kuusi artiklan mukaan tässä kompetenssin lopuksi pitäisi tarkentaa, että tämä 7 prosentin lisäys eh, sitoumuksesta, joka pätevä, että pelastuspalvelumekanismi huidettiin va, tämä, tässä vastataan muun maanjäristyksiin, tulviin ja metsäpalo ongelmiin. No, tässä pitää ottaa myös toisaalta Ebola ja muut tapaukset. Mainitsen kaikki nämä kommentit tietysti myös tarkistuksena. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitos. Edustaja Görling tuli paikalle. No, olette ECRn budjettiesti. Haluatteko sanoa jotain? Thank you. Thank you, Madam Chairman. <clears throat> I... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin käyttää tämän mahdollisuuden hyväkseni. Ekan yhteyshenkilön pitäisi kiinnittää huomioon talousarvioon. Minä tulen esittämään äh, tarkistuksen, joka ähm, vetoaa henkilöstökulujen säilyttämisen puolesta samalla tasolla mikä oli virastossa. Kiitoksia. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Sitten budjettiin. Jollei, niin pyytäisin komission edustajaa esittämään kantansa. Olkaa hyvä. Thank you, Guido de Kiitoksia. Mitä tulee terveyspääosastoon, muutama kommentti vain ensinnäkin koskien Brexitiä niin tämä talousarvioluonnos on ilman Brexit-kustannuksia ja tietenkin olemme valmiita tekemään korjaavan talousarvioesityksen myöhemmin. Kustannukset, joita sitten syntyy EMAn suhteen, suhteen otetaan huomioon, mitä tulee sitten talousarvion palauttamisen neuvoston leikkausten jälkeen olemme tyytyväisiä, että te ehdotatte sitä, että palautettaisiin kaikki koko talousarviomme. Kiitoksia. Yes, please. Sieltä alkaa hyvä. Thank you, Madam Chairperson. Kiitos puheenjohtaja Henry Clausen komission pääsihteeristöltä käden puheenvuoron hyvin nolona hetkenä, sillä no, meillä on täällä kollegoita paikalla – mutta kukaan ei nyt pysty vastaamaan näihin ilmasto- ja live-kysymyksiin. He ovat kuulemma tulossa kokoussaliin, joten ehdottaisin luvallanne, että ehkä he voisivat vastata näihin kysymyksiin myöhemmin päivän aikana. Olen pahoillani tästä. Well, uh, we are interested. No, vastaukset kyllä kiinnostavat meitä, mutta jos keskustelu päättyy, niin emme voi palata välttämättä siihen enää. Olen varma, että voimme saada vastaukset kyllä komissiolta sitten näihin kysymyksiin, sillä se on tärkeää ymmärtää, miksi leikkauksia aletaan tehdä. Selvä. Kiitoksia havainnoistanne ja tuestanne. On hienoa, että työni on laaja tukea. Kaikki mitä sanotte on järkevää. Voitte jättää tarkistuksia, joten jotain yhteishenkilöitä, viraston yhteishenkilöitä jättämään tarkistuksia, jotka liittyvät näin henkilöstö- ja budjettileikkauksiin. Muistuttaisin, no kuten sanoin esityksessäni, niin että 12. heinäkuuta kello 11 on tarkistusten jättämisen määräaikaa. Ja kuten sanoin, Neuvoston kanta oli tulossa marsileikkauksiin kuun lopussa 24. heinäkuuta välillä. Ja jos näin käy, niin nämä mahdolliset leikkaukset, niin sitten jätän tarkistuksia, jossa vaaditaan, että palautetaan budjettikohdat ja sen teen ennen lopulla. Ja sitten äänestämme valiokunnassa tästä lausunnosta 31. elokuuta aamulla. Se on ensimmäinen työpäivämme kesätauon jälkeen. Kiitoksia. Eli kuitenkin pyritään saamaan vastaukset komissiolta vielä. Siirrytään seuraavaan kohtaan, joka on keskustelu herra Geert Dansetin kanssa. Tervetuloa. Of course you know, uh, Mr. Tunnette herra Dansetin, hän on Ekan Euroopan kemikaaliviraston pääjohtaja. Tämä on vuotuinen keskustelu. Se on osa tätä säännöstä vuoropuheluamme viraston ja parlamentin välillä. Voimme keskustella työohjelmasta, erityisesti strategisista tavoitteista vuoteen 2018 asti. Sisältyy myös se, että maksimoidaan laadukkaiden tietojen saatavuus, jotta – voidaan valmistaa turvallisesti ja käyttää turvallisesti kemikaaleja. Sitten tehdään yhteistyötä myös kansallisten ja sidosryhmien kanssa, jotta pyritään tunnistamaan huolta aiheuttavat kemikaalit ja pitää puuttua myös lainsäädännöllisiin tavoitteisiin tehokkaasti, tietenkin sopeutuen myös näihin resurssirajoitteisiin, mitä tulee lainsäädäntöön ja viraston vastuisiin. No, raportoin, että siitä, miten on edistytty näissä reach asetuksissa sitä ja biosidikysymyksissä. Lisäksi voimme keskustella talousarvioistyksen seurauksista ensi vuoden osalta virastolle. Olette osittain itserahoitteinen, sen tiedän, joten saatte maksuja alan toimijoilta ja saatte tukea EU-budjetilta, jotta voidaan kattaa kokonaiskustannuksia kuten mainitsin, mainitsin myös budjettiesityksessäni, niin näitä virkoja on vähennetty kaksi kappaletta. Ja hormonaaliset haitta-aineet, kukaan henkilöstö ei tällä hetkellä käsittele näitä kysymyksiä teille. Ja työtaakka on myös melko suuri ja toisaalta alitäytäntöpanon myötä on tullut tiettyjä sakkoja ymmärtääkseni, joten meillä on aika paljon aiheita, joita pitää käsitellä tänään. Se mitä puhetta, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Te vastaan näihin kommentteihin varmaankin vastauksissa ja kysymyksissä, mutta nyt haluaisin lukea teille puheenvuoron, joka kattaa osittain niitä kysymyksiä, joita äsken otitte esille. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, tarvoiset jäsenet, on suuri ilo olla tänään täällä ja saada puhua kanssanne. Kuten te tiedätte, olen lopettelemassa 10-vuotiskauttani ja haluaisin kertoa käsitellä näitä kymmentä vuotta ja mitä ne ovat tarkoittaneet minulle henkilökohtaisesti, samoin mitä se on tarkoittanut EUlle. Mielenkiinnolla odotan teiltä palautetta ja vastaan mahdollisiin kysymyksiin, kuten aina, kun katsoo ajassa taaksepäin aika vähän temppuilee ja voi tuntua, että kun tapahtui vasta eilen ja toisaalta taas ikuisuuksia sitten ja siltä nämäkin kymmenen vuotta minusta tuntuvat 2007. Kymmenen lyhyttä vuotta sitten muistuttaisin joistakin huippukohdista tällä vuodella Bulgaria ja Romania liittyivät EU-hun ja yhdeksän jäsenvaltioita liittyi Schengenin alueeseen. Hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli totesi, että ihmiset ovat aihe, ihminen on aiheuttanut globaalia ilmaston lämpenemistä ja ensimmäiset merkit globaalista rahoituskriisistä alkoi, kun Lehman Brothers kaatui ja BNP Paribas esti nostot. Näiden tapahtuman lisäksi Eh, suuressa rakennuksessa Helsingissä minä ja kymmenen muuta kollegaa komissiosta aloitimme työstää uutta EU-virastoa EKA. Nämä olivat todella kiinnostavia pioneeripäiviä. Me valmistelimme sitä, että Ritsasetus tuli voimaan vuotta tämän jälkeen vasta. Me olimme kaikki eh, täynnä tarmoa haasteiden edessä. Halusimme, että yritykset pystyvät ennalta rekisteröimään kemikaalia ennen ensimmäistä joulukuuta 2020. 10 000 yritykset rekisteröivätkin ennalta 20 kertaa enemmän kuin odotimme ne, jotka ovat aloittaneet jonkun aivan tyhjästä, ymmärrätte, kuinka jännittävää tämä joskus oli. Nyt haluaisin kertoa omasta tarinastani. Aloitin työn 2007 väliaikaisena pääjohtajana virastossa ja sitten minut nimitettiin joulukuussa ensimmäiseksi viraston kaudeksi. Ehkä muistatte, että nimitykseni ei ollut yleisesti hyväksytty välttämättä. Olin ennen komissiossa virkamiehenä ja jotkut teistä ja kollegaani olivat huolissaan siitä, että olisin liian keskittynyt komission näkökulmiin tavassa Minulla oli aika vaikeaa ensin kuulemisessa tässä täällä parlamentissa. Ymmärsin kyllä tämän huolen ja ymmärsin, että minun, jotta pystyin perustelemaan luottamuksen minuun, minun pitäisi pystyä voittamaan tavallaan kokemuksen ja aivan erityisesti minun täytyy pystyä ottamaan huomioon laajemmin sidosryhmät, jotka joiden aktiivista tukea virastoja minä tulemme tarvitsemaan. Tartuin haasteeseen ja toivon, että olen voinut osoittaa, että mikä sitten taustani olikaan, koska meillä on kyky johtaa, niin kaikki on kyllä mahdollista. Kun on johdossa näin tärkeässä virastossa, ymmärtää, että pragmatiikka, läpinäkyvyys, rehellisyys on välttämätöntä ja pitää ymmärtää, että ei voi yksin onnistua. Ekan tapauksessa ihmisten täytyy tehdä hyvin yhteistyössä. Se olisi hyvänä tarve ilman, että yritykset tekevät yhteistyötä meidän kanssa ilman jäsenvaltioita, jotka välittävät asiantuntijoitaan käyttöönsä ilman täytäntöönpanoviranomais ilman komission yksiköitä, ilman sidosryhmien sitoumusta ja haasteellisuutta ja ilman henkilökuntamme kovaa työtä emme olisi näin myönteisessä tilanteessa kuin nyt olemme. Tässä vaiheessa minun täytyy tunnustaa ja kiittää viraston isäntämaata ja kaupunkia Helsinkiä, Suomen valtiota, jotka ovat antaneet arvokasta tukea niin, että pääsimme heti liikkeelle rakennuksessa, joka sopi tarkoitustaan varten. Oli kunnolla tehty sopimusasiasta, juridinen asema koski henkilökohtaa ja oli myös eurooppalainen valmistella lapsia varten. Edelleenkin suomalaiset ovat olleet tavallaan malli tehokkaasta äh, veranvaraisesta isäntomaasta. Olen ylpeä tehtävistäni Ekan johdossa. Se on nyt avoin, aktiivinen organisaatio. Teen mitä tahansa auttaakseni äh, henkilö, joka tulee minun jälkeen. Haluamme toimia riippumattomasti tehokkaasti. Kaikkein tärkeintä on, että uusi johtaja saa viraston johtonsa, jossa on todella motivoitunutta henkilökuntaa. Se haluaa suojella e, kansanterveyttä ympäristöä ja on valmis tarttumaan haasteeseen. Eka on jatkuvasti saanut aikaan tuloksia Euroopan kansalaisten hyväksi, mutta myös yrityksiä varten, joiden ne on valtava tehtävä, kun ne ovat noudattaneet eri lainsäädäntöä, REACH, BRPtä, CLPtä ja PIC-asetuksia nämä kymmenen vuotta ovat muuttaneet todella elämäni e, olen joutunut venymään tavallaan joka suuntaan, olen pystynyt näkemään mihin pystyn, mutta olen pystynyt myös tekemään, mitä me kaikki haluamme tehdä, nimittäin vaikuttamaan asioihin. Minun kokemukseni mukaisesti kaikki, jotka tulevat julkisen elämään mukaan sitten viranomaisena tai poliitikkoina, haluavat vaikuttaa myönteisesti eh, kanssa kansalaisten elämään. Ja EUn eh, kemikaalilainsäädäntö ja EKAN hallitus antavat minulle tämän ainutlaatuisen tilaisuuden. Mutta luonnollisesti ekan työ ei pääty siihen, että minä täältä lähden muutaman kuukauden kuluttua joku toinen henkilö äh, asettautuu, esittelee itsensä niin kuin minä kymmenen vuotta sitten ja toivoo, että hyväksyy nimityksensä pääjohtajaksi. Kuka tämä henkilö sitten onkaan, Kyseinen henkilö tulee tarvitsemaan tukea. Ne uusi pääjohtaja saa myös useita haasteita eseensä. Jotkut ovat samoja kuin minun kohdalla, mutta uusiakin tulee. Yksi jatkuva haaste on siinä, että saadaan varat ja henkilökunta, jota eikä tarvitse tehtävänsä varten. Jokaisella organisaatiolla on tällaisia vaikeuksia, mutta todellakin ekan kaltainen järjestö enemmän kuin moni muu. Siellä on paljon työtä, enemmän vaatimuksia sidosryhmiltä ja kuitenkin resurssit vähenevät. Minulla tästä ensikäden kokemusta kun äh, vierailin Kiinassa hiljattain. Kiinalaiset haluavat täyttää REACH-asetuksensa vaatimuksia. vientisektorissa tarvitsee tätä. He haluavat suojella myös ympäristöä ja kansanterveyttä. On Euroopan etujen mukaista, että me autamme heitä toimimaan näin. Turvallisemmat tuotteet, jotka tulee Kiinasta, on hyvä asia. Ajatellen meitä kaikkia. Minun seuraajani tarvitsee teidän apuanne, jotta tämä ongelma pystytään ratkaisemaan. Euroopalla on valtavasti kokemusta ekasta. Nyt kannattaa käyttää sitä hyväksi ja pyytää virastoa tekemään vieläkin enemmän, mutta tässä täytyy varmistaa se, että saadaan tarvittava budjetti ja henkilökunta. Haluaisin tarjota teille haasteen, minkä takia instituutiot tarvitsevat niin paljon kontrollointimahdollisuuksia viraston henkilökunnille, ja tietysti ne virastot, jotka saavat rahoitusta maksuista ja pystyvät itse tavallaan rahoittamaan itsensä. Mitä riskejä haluatte kontrolloida ja kannattaako tämä äh, nämä pyrkimykset, kun jotain kamppailemaan komission ja neuvoston kanssa eri väliaikaisen toiminnan kohdalla. Eh, er, hyvät kypsät virastot, niiden pitäisi olla mahdollisuuksia hoitaa itse asiansa ja antaa niille hyväksytty budjetti, miten ne parhaaksi asian näkevät. Ja sitten teidän täytyy pitää ne vastuussa sen suhteen, mitä ne saavat aikaan ja saada aikaan vastinetta rahalle. Sitten muut avainhaasteet, joita seurana tulee, on tiedon laatu, jota yritykset antavat. REACH asetti korkeita tavoitteita yrityksille, ne pitää välittää tietoa aineista, joita ne valmistavat, käyttävät ja myyvät. Ja voidaan todellakin sanoa, että tiedon laatu ei aina ole oikealla tasolla. On monia paljonkin mahdollisuuksia parantaa tätä asian laittaa, mutta jos tiedot aineista eivät täytä e, e, sääntöjä, emme pysty tunnistamaan vaarallisia aineita ja hallinnoimaan riskejä, joita näistä syntyy. Kun näin puutteellisten tietojen tarttuminen on jatkuva haaste, jotta saavutetaan RIS-tavoitteet. Tämän takia olen pyrkinyt siihen, että tehdään yhteistyötä alakohtaisesti niin, että yhteisrekisteröijät, kantavat vastuun todisteiden, todisteista ja saavat omat asiakirjansa vastaamaan meidän standardejamme. Sitten kolmas haaste, joka seuraavalle tulee, on asia, jonka tunnette varsin hyvin. Miten saadaan tietoa epätyyppisistä aineista tai niiden muodoista, kuten eh, mm, polymeerit ja nanomateriaalit, hormonitoiminnan häiritsevät. Meillä on vieläkin vaikeuksia saada tietoa aineiden nanomuodoista ja niin kuin juuri sanoin, tarvitsemme luotettavaa tietoa, jonka kautta pystymme arvioimaan eh, riskejä ihmisille ja ympäristölle. Mielestäni yritykset ovat lyhytnäköisiä kun haluavat välittää vain minimimäärän tietoa. Sellainen päivä toivottavasti tulee aika pian, jolloin komissiolla on tarpeeksi rohkeusta sulkea tämä nanoaideiden posanreikä ja EKA pystyy vahvemmin haastamaan yrityksiä nanokysymyksissä. Sattumoisin toivon, että eh, tarkastelette hiukan ensimmäistä vaihetta liittyen tähän nanotarkkailukeskukseen, joka aloitti toimissa 14. kesäkuuta. Se on hyvä alku. Näin voidaan kooda tietoa eri lähteistä ja antaa objektiivinen pohja informaatio koskien nanoaineita. Äh, tämän keskuksen toimen tulee kasvamaan jatkossa ja se pystyy myötä vaikuttamaan keskusteluun nanoaineista. Sitten lopuksi, minkälaisia mahdollisuuksia seuraajallani tulee olemaan? Olen hyvin optimistinen tulevaisuuden suhteen ja turvallisempien kemikaalien suhteen Euroopassa, missä näyttää siltä, että kaikki kulkevat tässä nyt oikeaan suuntaan. Globaalin kestävyyden tavoitteet vuonna 2030, politiikka, e-, eitoksen ympäristö, eettiset investoinnit, työntekijä, kuluttaja, suojelu, ilmastonmuutos, muovisaasteen vastainen toiminta, vesistöissä. Kaikessa tarvitaan suurempaa ymmärrystä siitä, miten tuotteet on laadittu ja miten voidaan vähentää altistumista aineille, jotka aiheuttavat vahinkoa ihmisille ja ympäristölle. Kuluttajat pyytävät turvallisempia ja eettisemmin tuotettuja tuotteita, jotka antavat hyvää vastinetta niille, jotka niitä valmistavat ja jotka eivät aiheuta hanka, haittaa. Kun lainsäädännöt, kuluttajat ja yritykset, yritykset ovat samoilla linjoilla silloin, jotakin myönteistä varmasti tapahtuu. Ensimmäinen suuri tilaisuus ekalle on koota tiedot ja asiantuntemukset, joita kriisistä on saatu ja näin tukea tämän tyyppistä kehitystä. Vasta hiljattain te, pystymme välittämään tutkijoille riistiedostoja ja aiomme toimia samansuuntaisesti jatkossa. Tiedonvaihto, älykkäät algoritmit ja tiedon louhinta, rich data voi tuoda paljon enemmän arvoa kansalaisille tukea pyrkimyksiä eri politiikan saroilla. Tämä voidaan saavuttaa, jos rakennetaan investointien pohjalle, joita olemme koulutuksessa tehneet mainitsematta vaikka lähes miljardin euron investointeja ekaan 60 prosenttia on maksettu yritysten maksuilla muutoin, muuten. Sitten toinen tilaisuus, voidaan jatkossakin tukea yritysten kilpailukykyä, kun annetaan helppo pääsystä tietoa yrityksille, joita ne voivat käyttää ja sitten näin tehdä kemikaalit turvallisemmaksi. Mutta ennakoitavuus on myös tärkeää juuri sitä vaikutuksista, kemikaalin kohdalla esimerkiksi annetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa varoitukset aineista, joita tarkastellaan ja mahdollisessa riskinhallinnassa niin, että innovatiiviset yritykset voivat kehittää vaihtoehtoisia aineita ajoissa ja voi voittaa markkinaetuja. Lopuksi puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, arvoisat valiokunnan jäsenet, haluaisin kiittää tätä valiokuntaa tuesta, hyvistä neuvosta, joita olen teiltä saanut. Samoin eka viimeisen kymmenen vuoden aikana toivon, että olen vakuuttanut teidät siitä, että olin oikea mies tätä tehtävää varten. Haluaisin myös osoittaa kiitokseni Satu Hassille, aikaisemmin ja nyt Julie Göllingille, joiden sitoumus ja ymmärrys on ollut esimerkillistä virkani, virkauteni alussa saimme aikaan oman identiteettimme, asetimme visiot ja tehtävät, arvot, jotka liittyvät ekan toimintaan ja sidosryhmiin. Haluaisin muistuttaa teitä meidän visiostamme. Eka pyrkii siihen, että on maailman johtava sääntelyviranomainen, mitä tulee kemikaaliturvallisuuteen. Ehkä ajattelette, että tämä oli liian optimistista, mutta minä kyllä oikeastaan uskon, että olemme jo saavuttaneet tämän kymmenessä vuodessa nyt kun voin jäädä eläkkeelle tyytyväisenä ja voin tietää, että on otettu ekaa pääsemään tähän pisteeseen ja tekin olette tässä kyllä auttaneet. Kiitos. Kiitos jälleen kerran. Toivotan kaikille teille hyvää ja nyt vastaan mielelläni kysymyksiinne. Thank you very much. Uh, Kiitos pääjohtaja Tanset. Nyt näin, että kollegat haluavat esittää kysymyksiä ja käydä kanssanne vuoropuhelua. Tämä nyt on lista laadittu, mutta aloitetaan edustaja Görlingistä yhteyshenkilömme virastoon päin. Olkaa hyvä, edustaja Görling. Very much and... Paljon kiitoksia ja paljon kiitoksia teille. Gert tästä puheesta. Se oli hiukan erilainen kuin tyypillinen puhe. Hiukan juhla puheenmainen. Minulla olisi muutamia huomioita poikkaisin tavanomaisista kysymyksistä. Ensinnäkin olemme matkustaneet hiljattain erityisesti Kiinaan ja pohdin, voisitteko kertoa hiukan kemikaaliviraston asemasta maailmanlaajuisesta ja yleisemmästä globaalista säätelykentästä, sillä meillä on tämän tyyppinen yksinkertainen analyysi, että REACH olisi uudistetun Toskan kilpailija Yhdysvalloista. Ja ottaen huomioon nyt herra Trumpin etenemisen, hän ei paljon kemikaalikysymyksiä ole käsitellyt enemmänkin, keskittyy ilmastonmuutokseen, mutta olen käsittänyt, että myöskin kemikaalien säätelyn alalla on olemassa ongelmia liittyen siihen, kuinka vahva tämä uusi TOSKA-säädöstö on. Ja halusin tietää, mikä tilanne muualla erityisesti Kiinassa, sillä tiedämme, että amerikkalaiset reilusti rohkaisevat kiinalaisia ottamaan käyttöön toskan. Onko tämä muutos jotakin, mihin he olisivat äh, lähdössä? Ja toiseksi haluaisin tiedustella vuoden 2018 PK-yritysten aikataulussa. Tämä on ollut erityinen huoli. Täytyy pyrkineet helpottamaan PK-yritysten elämää ja siksi on harmi, että te viisi kuukautta ennen kuin tämä aikaraja täyttyy, lähdette tehtävistä. Onko teillä jotakin erityisiä ajatuksia siitä, kuinka tämä PK-yritysten takaraja todellisuudessa toteutuu? Vastaatteko kysymyksiin sitten lopussa? Seuraava puhuja. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tässä nyt sanoisi? Eka ei tule olemaan enää entisensä teidän jälkeen, mutta minulla nyt on kuitenkin pari kysymystä. En usko, että odottaisi mitään muutakaan. Kaksi hyvin käytännön asiaa. Ensinnäkin, kun katsoo sitä, miten kemikaalit ja rikkaruohomyrkyt EU-ssa ovat me, missä tilanteessa. No minulla on oma kantani siitä, että saattaa olla tiettyjä kuiluja ja aukkoja. Haluaisin tietää teidän kantanne tähän liittyen, että milloin arvioimme sitä, miten vaarallisia torjunta-aineet tai biosidit ovat joskus. Voidaan helposti sanoa, että näillä kemikaaleilla on sivuvaikutuksia. Meillä on hyvä esimerkki tästä, mikä tietenkin suosikkihysteeni se sai patentin glyfosaatti antibioottina siis ja ei ole lainsäädännössä mahdollisuutta erointimenettelyssä arvioida näitä vaikutuksia, joten suihkutamme antibiootteja pelloillemme ja ilman mitään mahdollisuutta saada tuo sivuvaikutus sitten analysoitua ja määriteltyä vaaralliseksi, haitalliseksi, erityisesti kun yritetään jotenkin käsitellä antimikrobiresistenssiä nykyaikana. Ja toiseksi, tämä on paljon laajempi kysymys, se käsittelee teidän kymmenen vuoden kokemuksen niin haluaisin kysyä teiltä, henkilökohtaista kantaanne, kuinka pitkään mielestäni meidän pitäisi tarkastella lainsäädäntömme ja arviointimenettelyjämme ja prosesseja, jos ajatellaan Monsanto-asiakirjoja, jos olemme tai voisimmeko olla vaarassa tilanteessa tämän yritysten vaikutusvallan myötä ja kuinka pitkälle tai kuinka vakava tämä vaara, tai riski on teidän mielestäni EU-ssa. Kiitos. Kiitos edustaja Potts, edustaja Florence. Ja, Gerd Dansen. Ich wollte... Niin, Gerd Danset, en halunnut tänään oikeastaan puhua, vaan haluaisin muistuttaa teitä siitä, että monia vuosia sitten yhdessä, no oli silloin töissä Saksan hallituksessa ja työstimme REACH-pakettia, tuhat sivua tällainen paketti. Ja te osallistutte tähän keskusteluun ja silloin me kaikki pohdimme, että Herra Jumala, miten tämä lentokone saadaan lentämään. Ja meillä oli 20 erilaista vaihtoehtoa ja valitettavasti missään kohtaa ei saatu esimerkiksi siitä, että missä voitaisiin sanoa, että mikä on paras vaihtoehto. Tiedätte tulen maasta, jossa on paljon teollisuutta. On ollut ja edelleen onneksi. Maailma oli jo tullut lopunsa ja nyt tilanne on se, että on paljon tuhansia tuotteita, jotka olemme oppineet tuntemaan, ja nyt sitten 30-40 tuotetta on, joilla, kanssa on ongelmia. En nyt mitenkään pysty nämä tuotteet tässä arvioimaan, mutta loppujen lopuksi sen oli tavoitteemme, että nämä vaaralliset asiat saataisiin selville ja että sitten siinä kohtaa ne saataisiin pois sitten markkinoilta. Herra Danset, minulle olette? minusta olette oikein Pekka. Tai siis olitte oikein onnen potku siis, tulkikorjaa, sillä Alussahan oli hankalaa pohtia, että miten saada järjestettyä ja erityisesti PK-yrityksille te rakensitte siltoja, joita myös käytitte. On monia siltojen rakentajia, mutta kukaan ei sitten käveli siltoja pitkin. No, te olitte siltojen rakentaja ja alalle, aloja, alaa ja pk kovasti. Ja kritiikkihän on myöskin tullut asiallisemmaksi. No nyt eh, vähän kevyemmin Helger Danset. Jos saataisiin klonattua EU-virkamiehen, niin varokaa, ettei teistä tule ensimmäinen tapaus. Thank you very much. Uh, Madame Kiitos edustaja Donano. c'est à moi, pardon, merci. Euh, Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä. Keunikirjaviraston johtaja. Ensimmäinen kysymykseni koskee REACH-asetuksen ähm, ala ja analyysin monimutkaisuutta ja niitä riskejä, joihin yritykset törmäävät. Me tiedämme, että tässä on kierontunut äh, vaikutus. Eräät yritykset äh, tuntuvat houkutusta käyttää äh, yksinkertaisempia tuotteita tai vetää tuotteita pois ennen niiden rekisteröintiä. Mitä toimimahdollisuuksia teillä on näihin puuttumiseksi? Sitten toinen kysymys. Tämä koskee henkilökuntaa viraston sisällä. Tiedän, että teitä sitovat äh, henkilöstön leikkaustavoitteet, jotka ovat sitovia. Kuitenkaan ähm, mitään ei ole vielä suunniteltu ähm, hormonaalisten häirintäaineiden kattamiseksi. Onko tämä nyt Harkinta ja kuinka tämä arviointi perustellaan. Olen kiitoksia. Thank you very much. Madame Dali. Kiitos edustaja Dali. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Kiitoksia, että tulitte kokouksen, jos sallitte. Tämä oli virkistävä puheenvuoro teiltä henkilöltä, joka on Mm, käyttänyt tähän asiaan kymmenen vuotta ja nyt lähdössä ja voi tarkastella, mitä päähaaste tässä on ollut ja se, mitä sain irti puheenvuorostani ja josta halusin kysyä teiltä, enkä niinkään keskity siihen, mitä on tapahtunut tai ei, mutta se, mitä tänään esititte meille, on jonkinlainen noidankehä. Jossain vaiheessa te mainitsette, että kuluttajat haluavat turvallisempia tuotteita itselleen ja tuotteita, jotka eivät aiheuta vahinkoa ympäristölle eikä kansanterveydelle, mutta samanaikaisesti identifioitte kaksi erityishaastetta. Ensinnäkin se seikka, että tie, tiedonannot eivät aina ole tarpeeksi korkean tasoisia, ja viraston tehneistä analyysejä, sitten identifioinut riskejä ja sitten myös haaste, joka liittyy siihen, että saadaan tietoja, jotka eivät ole kuitenkaan ole luotettavia. Sanoitte, että yritykset ovat lyhytnäköisiä, kun antavat vain pelkän minimin. Kun ajatellaan teidän kokemustanne, miten tällainen noidan kehää voidaan murtaa, erityisesti ottaen huomioon se, että virasto on myös riippuvainen maksuista teollisuudelta. Miten näkisitte niiden tarpeen tai mitä, mihin toimiin voidaan ryhtyä, että varmistetaan se, että ala antaa luotettavaa tietoa ja tietoja, jotka eivät perustu minimitasoon ja niin, että tiedot voivat täyttää viraston tavoitteet. Teitä loppujen lopuksi voidaan siis tarjota näitä turvallisia tuotteita ihmisille ja ympäristöön, kannalta myös turvallisia tuotteita. Kiitos. Kiitos edistäjä Melio. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ensinnäkin esityksestänne se poikkesi hieman totutusta. No, minunkin sävelyni on muuttunut tässä. Ja, no toivon, että tarkoittaa sanoa, että olen saavuttanut jotakin erinomaista ja ehkäpä tässä on hieman pelkoja viraston tulevaisuuden suhteen. Tässä on nyt sitten vain oma oletukseni. Aiemmin puhuimme budjetista ja tekin puustivirastonne ansiosta, että tätä uuden budjetin myötä tulisi kaksi, poistettaisiin kaksi virkaa ja sama olisi EFSA. Minusta tämä on väärä tie. Meillä on aina, tai nyt yhä enemmän kemikaalimarkkinoilla, niistä tulee monimutkaisempia ja vaikeampi arvioida. Keskustelemme tässä parlamentissa myös niiden vaikutuksista kovasti. Ja jos sitten samaan aikaan leikataan henkilöstömäärää tai ehkäpä jopa myös varoja, niin se on väärä tie. No filosofinen kysymys, että jos tulevaisuudessa on sitten enemmän kemikaalia, niin se tuo lisää työtä virastolle, kuten kemikaalivirastolle. Ja eikö se tarkoita, miten pitäisi tarkoittaa sitä, että me Euroopan unionina olisimme va- meidän pitäisi olla paremmin valmiita antamaan resursseja käyttöön, jotta nämä virastot voivat tehdä työtään. And Mr. Brown. Thank you, Chair. And... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia, että olette täällä, kemikaaliviraston johtaja. Te mainitsitte, että kemikaalivirasto on Suomessa ja totesitte, että Suomi on ollut erittäin hieno isäntämaa virastolle. Minä, kuten Julie, olen brittijäsen täällä parlamentissa ja kuten tiedätte, Britannia tulee eroamaan Euroopan unionista. Meillä on useita virastoja, jotka sijaitsevat yhdistyneessä kuningaskunnassa. Valitettavasti nyt menetämme ne. En pyydä teitä menemään nyt mihinkään arkeluontoisen poliittiseen soppaan mukaan, mutta haluaisin viraston johtajana kuulla teidän kantanne siitä, mikä on hyvä puoli Suomen isäntämaan roolina viraston isäntämaana tässä tapauksessa. Kiitos. Kiitos. Siinä olivatkin kaikki kysymykset Parmetin jäseniltä. Nyt sitten herra Dansit, jos haluatte vastata. Tai ehkäpä komissio ensin. Komissio. Eikö? Ei. Selvä. Sitten olkaa hyvä. Okay, thank you. Kiitos. Yritän käydä näitä kysymyksiä järjestyksessä. Ensimmäinen liittyy hiljattaista vierailuani Kiinassa. Siellä Kiinan hallitus todellakin on varsin huolissaan – ympäristön kansanterveyden tilanteeseen ja haluaa lainsäädännön kautta paremmin pystyä suojelemaan kansalaisia, koska tähän mennessä he ovat antaneet prioriteetin sille, että vältettäisiin räjähdykset, jo, niin kuin Kari vuotta pari vuotta sitten, kun eräs tehdas räjähti, he ovat keskittyneet siis näihin kysymyksiin. Nyt sitten on todellakin annettu pa- ensisijaisia mm, eikä niinkään ympäristölle ja kansanterveydelle, mutta nyt yrittävät tätä muuttaa ja miettivät kuinka. Ja no, siellä oli mielestäni avoimuutta viranomaisten parissa eri ministeriöissä. He haluavat oppia Euroopalta ja saavuttaa samantyyppisen suojelun tason. Minusta myös tuntui siltä, että me voisimme ryhtyä kilpailemaan uudistetun Toskan suurella, mutta nyt ei enää näytäkään olevan näin, koska Kiina on vähemmän vakuuttunut USA-tavasta suojella kansalaisen. No, he eivät ole varmoja, että tämä on pitkällä aikavälillä paras vaihtoehto. Ja tämä oli tavallaan helpotus, koska minulle kerrottiin ihan toisen suuntaista ennen kuin sinne lähdin, joten nyt mielestäni Euroopalla on hieno tilaisuus myydä omaa malliaan Kiinaan. Näin ei voida vain suojella kansalaisia Kiinassa, mutta kun otetaan vielä huomioon se, että kiinalaiset kyllä vievät ihan valtavan määrän tuotteitaan tänne meille Eurooppaan, niin Tämä on myös hyvin tärkeä asia. Kes, puhuin kantonissa Guangzhoussa ja siellä 70 prosenttia kaikista leluista on valmistettu Kiinassa ja 70 prosenttia tuontileluista tulee Kiinasta Euroopassa. Ja valtava määrä näistä tuetaan yhdessä ainoassa provinssissa. Jos kaikki täyttäisivät meidän lainsäädäntömme vaatimukset pitkällä aikavälillä, niin kaikki voittaisivat ja olisivat turvallisena puheella. On siis tärkeää tärkeää, että paikallisviranomaiset Kiinassa ovat valmiita avaamaan jopa tällaisen tiedotuskeskuksen pk-yritykset, jotka voivat täyttää REACH-asetuksen vaatimukset ja täyttämään muita ja myös omia tulevia standardeja, aina kuten tämä varsin lupaavaa toimintaa Kiinassa. Sitten toinen asia, 2018 aikaraja. Todellakin merkittävä kysymys ja Ensimmäiset merkit eivät kuitenkaan ole niin kovin myönteisiä, koska meillä on paljon vähemmän ja pk-yrityksiltä kuin alun perin odotettiin. Vähän niin kuin pk-yritykset Euroopassa jarruttelisivat. Samanaikaisesti saamme paljon enemmän tiedonsaantikiistoja, koska kustannukset ovat pk varsin pieniä ajattelen näitä etuja. Nämä, kun rekisteröijät vaativat valtavia hintoja huolimatta täytäntöönpanosäädöksestä, jonka komissio laati, ja johtajien kontaktiryhmässä, jossa me keskustelemme yhdessä komission kanssa pääteollisuuden alojen kanssa, niin syys-lokakuussa meidän täytyy saada paljon selkeämmät ohjeet aikaan siitä, mikä on kohtuullinen hinta taannettivalle pääsylle, niin että yritykset voivat jatkossakin toimia allaan Nythän ne uhkavat vetäytyä kokonaan markkinoilta mielestäni tässä meillä on vielä työtä jäljellä samanaikaisesti. Tämä voi osoittaa sellaisen, sellaisen suuntaan, että on vakava riski siitä, että 2018 hinnat on yliarvioituja, joten on hyvinkin mahdollista, että ensimmäistä kertaa saisimme paljon vähemmän tuloja kuin alun perin ennakoitiin. Aina meitä on syytetty siitä, että olemme saaneet enemmän tuloja, komissio on tästä syyttänyt ja nyt on suuri vaara siitä, että me saa tarpeeksi tuloja. Ja sitten tämä on haastavaa komissiolle. Sen pitää varmistaa kuitenkin, että virasto saa lisävaroja vuoden aikana, jotta pystyy hoitamaan asiat aikataulussa, koska tässä tarvitaan vähintään sata väliaikaista virkaa, jotta voidaan käydä läpi asiakokonaisuudet yksittäin ja ne pitää myös käsitellä, joten tämä jo tarvitsee 50 ylimääräistä paikkaa ensi vuoden aikana. Sitten eteenpäin ja ehkä vielä sitä ennen, no palaan tähän myöhemmin eteenpäin vaan Rapotsin kysymykseen. On selvää, että puutteita tiedossa on ja haluamme sulkea tällaiset aukot. Tiedän, että teille on hyvin tärkeää tällaiset huolestuttavat aineet, biosideista, torjunta-aineista tai kemikaaleista. Onkin niin, että meidän pitäisi näyttää oikeaa esimerkkiä siitä, että olemme valmiita luetteloimaan kyseiset kemikaalit selvästi etukäteen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa niin, että vaihtoehtoja voidaan löytää ja kehittää ajoissa. Tämä liittyy myös tähän esimerkkinne glyfosaateista. Ja niin kuin tekin tiedätte, ikävä kyllä, me olemme vastuussa vain äh, haitta-arvioinneista ja tämän takia me analysoimme näitä tietoja CLP-kriteerien suhteen, siitä, sen suhteen kuinka vaarallisia aineet ovat. Ja esimerkki antibiootteista ei kuulu tähän toimintaan. Siksi meillä ei ole juuri mahdollista ottaa näitä asioita huomioon edelleen. Emme analysoi glyfosaat kommentteja, joita on käyty Roundup-tuotteessa. Siksi emme arvioi Roundupin äh, merkitystä, kun pitää suojelemaan viljelykasveja. Tämä on tehtävä, kun mitä tulee glyfosaattien hyväksyntään, niin tämä kuuluu paljon enemmän EFSAlle. Se pitää arvioida näitä riskejä, eikä niinkään näitä uhkia. Ja sitten kansallisviranomaiset päättävät tuotteista, joita voidaan ulostuttamisessa käyttää. Tässä on selkeä toimivaltuuksien jako näissä luvanantomenettelyissä. Sitten vetositte vahvasti niistä kysymyksistä, jotka liittyvät Monsanton toimintaan, kun me tutkimme eri kemikaaleja, koska oikeastaan jo vuosikymmenten ajan todistettaaka on tuupattu yrityksille ja yrityksiä sitten pyydämme testaamaan näitä kemikaaleja. Ja CLP-standardien mukaisesti ja niiden pitää myös käyttää riippumattomia laboratorioita. Tässä on syytteitä ja todistetakin siitä, että Monsanto USA on manipuloinut joitakin ainakin tällaisia tarkastelututkimuksia. Meillä ei ole mitään todisteita siitä, että olisivat manipuloineet mitään laboratoriotestejä. Näin me ennen kaikkea analysoimme aineita, mutta jos näin olisi, niin silloin kyllä koko järjestelmämme olisi uhan alla sen suhteen, miten me toimimme. Ja silloin julkisten viranomaisen ainakin pitäisi paremmin tarkastella laboratoriotuloksia ja laatia ehkä omia testaus, testauksiaan ja sektorin pitäisi sitten maksaa tästä viranomaisille, mutta ehkä pidemmällä aikavälillä tällaista voitaisiin pohtia, mutta se ei kuulu ainakaan tällä hetkellä järjestelmäämme emmekä voi muuttaa toimintaamme yhdessä yössä. Kiitän teitä, herra Florence, teidän kaunista sanoistanne, mitä tulee minun saavutukseni näiden vuosien aikana. On totta, että kun me aloitimme, teimme vaikutusarvioinnin ehdotuksesta sitten meillä on yhteistyöhanke, tämän kautta todistimme, että vaikutus lainsäädännöstä olisi hallinnoitavissa. Testasimme REACHia ennen kuin se täytäntöön pantiin. Ja johtuen tällaista tiivistä yhteistyöstä – kaikkien sidosryhmien kanssa. Tässä on myös kansalaisjärjestöjä, ei vain teollisuuden aloja, samoin AY-liikettä. Tämän takia saavutimme Riitsin kohdalla niin paljon, mitä tuli sen yhteiskunnallisen hyväksyntään, kun pyysimme lainsäädäntöä, joka sitten paransi luottamusta kemikaaleihin ja paransi kemikaalien laatua. Tiedämme myös eurobarometritutkimuksista ja tuloksista, että kuluttajan luottamus kemikaaleihin on parantunut valtavasti näiden kymmenen vuoden aikana. Ja Tämä todellakin ennen kaikkea liittyy REACH-asetukseen. Sitten PK-yrityksistä jo sanoikin, että olemme tehneet varsin paljon, kun olemme parantaneet ohjeistusta, me erityisesti pk-yrityksille, mutta vieläkin tästä pitää tehdä eh, kustannusten kannalta helpompaa niille rekisteröityä on esitetty myös radikaalimpia ehdotuksia joskus aikaisemmin, jotka eivät ole kuitenkaan menneet läpi. Nyt meidän pitää sitten etsiä ratkaisuja, jotka sopivat tämän päivän juridisiin puitteisiin niin, että pidetään mahdollisimman paljon pk-yrityksiä mukana toiminnassa, koska suurten ja pk-yritysten toiminta yhdessä saa aikaan juuri eniten arvoa yhteiskunnalle minun mielestäni kun tämä, siis REACH-asetuksen täytäntöönpano ja sillä voi olla myös haitallisia vaikutuksia, tai voisi olla, mutta loppujen lopuksi uskon kuitenkin, että oikeastaan olemme voineet osoittaa, että kun on tällainen tasapaino toisaalta kansanterveyden ja yhteiskunnan, anteeksi, ympäristön kannalta sitten toisaalta kilpailukyvyn ja innovaation välillä on oikea balanssi. Näin voidaan, voidaan varmistaa, että vaativa lainsäädäntö saavuttaa parhaat aineet tulevaisuuden varalta ja kestävän kehityksen, kestävän kehityksen kautta teollisuus voi saada itselleen kilpailukykyisen tulevaisuuden henkilökunnan johtaminen – kun on virastanut viraston viidessä vuodessa ja sen jälkeen on joutunut vähentämään 10 prosentilla, 2 prosentilla vuodessa henkilöstöä ja siltikin joutuu tekemään kaikki lisätehtävät, joita on luvattu, niin tavallaan olin onnekas tätä osittain korvasi ekan saaminen ja sitten emme oikeastaan vähentäneet varsinaisesti henkilökuntaa, mutta meidän täytyy kylläkin tehdä enemmän CLPn ja RITSin kohdalla. Ja tämä on tästä jatkuvaa kamppailua. Nyt saamme sitten kuulla, että ensimmäistä kertaa joudumme työstämään tällaisia työelämässä, työelämän altistumistasoja, tulee ihan uusia tehtäviä ilman kuitenkaan mitään samoin hormoniset haitta-aineet ilman, että on selkeät tietoa uudesta henkilökunnan määrästä. Ja olemme tehneet kyllä varsin selväksi, että emme voi ensi vuonna aloittaa näitä uusia tehtäviä ilman lisähenkilöstöä, koska niin kuin jo sanoin, tarvitsemme sata väliaikaista virkaa, jotta voidaan aikataulut täyttää, ja sitten vielä kaikki ekstra henkilöt, joita tarvitaan valvomaan tilanteeseksi me todellakin vetoamme sen puolesta, että ei vähennettäisi eh, Ritsin mukaista henkilömäärää, mutta jos sitten täytyy leikkaukset tehdä, niin sitten vuonna 19. Joten itse asiassa me haluamme kymmenen ylimääräistä työntekijää ensi vuonna, siis ei leikattaisikaan kuutta ja vielä kolmea ja yksi, joka liittyy näihin pikkikysymyksiin. kysymyksiin Alun perin tämä oli uusi minus 4 eli 2, mutta itse asiassa me haluamme kuusi uutta työntekijää. Sitten noidan kehistä ja miten saamme aikaan turvallisempia tuotteita, vaikka meillä ei ole kaikkia tarvittavia tietoja käytössä. Kun puhuin yrityksistä niiden lyhytnäköisyydestä, puhuin erityisesti nanomateriaaleista, koska huolimatta siitä, että komission ja meidän tulkintamme on se, että REACH kattaa oikeastaan kaiken tyyppistä aineita, niin käytännössä kuitenkin teollisuus on järjestelmästi kiistänyt sen, että nanotkin kuuluisivat tähän. Ja hiljattainen vetomuselimen päätös ei helpota asiaa. Meidän kannalta ne ei ole ihan pyytää lisätietoja nanomateriaaleista. Siis itse asiassa me tarvitsemme komission lisätyötä. Sen pitää selventää, miten REACH käsittelee nanomateriaaleja, koska tämänhetkisen tekstin avulla emme pysty vaatimaan yrityksiä antamaan kaikkea tarvittavaa tietoa. Mitä tulee sitten muihin tietoihin, jotka eivät ole tarpeeksi laadukkaita, niin niihin tarvitaan parannuksia. Ja miten me sitten voimme varmistaa, että voidaan murtaa tällainen noidankehä, niin tällä hetkellä olemme laatimassa tutkimusta. Siinä arvioidaan, miten ala tulkitsee eri artikloja Riitsissä, eli pitää päivittää asiakirjojaan ja me huomaamme, että teollisuus tulkitsee näitä väärin. He ovat sitä mieltä, että rekisteröinti muuta hommaa ei enää olekaan. Eivätkä he tunne tätä artiklaa, jossa on kuitenkin yhdeksän säädöstä. Ja niiden kohdalla eri asioita pitää päivittää sen mukaisesti. Me oikeastaan tulemme siihen johtopäätökseen, että täytäntöönpanosäädöstä tarvitaan tai jopa muutosta riitsissä, että voidaan varmistaa varmistaa se, että yritykset ottavat tehtävänsä vakavissaan ja päivittävät säännöllisesti tietoja perustuen tieteellisiin todisteisiin, vaihtavat tuo tiedon määrää ja ottavat, antavat myös muun tyyppistä tietoa Reachin mukaisesti. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että onkin väärin, että yritysten ei koskaan enää pidä uudestaan maksaa, kun ne ovat kerran maksaneet. Mutta koska kerran asioita pitää päivittää, me teemme tieteellistä työtä asiassa ja sehän jatkuu niin kuin tavallaan jatkuvasti. Siksi on ihan normaalia, että joka 510 vuosi ainakin yritys maksaa lisää maksun ylimääräistä työstä, jota virasto tekee ja teidän valiokuntanne pitäisikin tätä tarkastella, jotta voitaisiin auttaa meitä varmistamaan se, että meillä on laadukasta tietoa kaikilta kannalta katsottuna. Puhuinkin jo henkilöstöleikkauksista. Meitä pyydettiin myös tekemään työtä hormonaalisten haitta-aineiden kohdalla myös taannehtivasti. Olemme oikeastaan pyytäneet komissiota, että se antaisi kolme tiedonantoa, jotka mahdollisesti johtavat uuteen, uusiin virkkoihin, jos he haluavat, että me teemme työtä nimittäin äh, torjunta-aineet ja sitten työelämään liittyvät altistustasot ja hormonihaitta-aineet. Olemme testanneet kaikkia näitä alueita tämä osoittaa, että me voimme saada paljon suurempaa arvoa aikaan kuin muut tahot. Ja jos me tarvitsemme joissakin näistä kolmesta kysymyksestä sitä, että pitää alkaa työ jo ensi, viikko, ensi vuonna, niin silloin tarvitsemme ekstra työvoimaa. Ja tämä pitäisi määritellä komission tiedonannossa. Ja myös rahoitusselvitys tarvitaan, joka selventää, mitä meidän sitten pitää asialle tehdä. Ja tähän kuuluu myös nämä myrkkykeskukset. Meillä on sitten vielä neljäskin asia, jonka parissa teemme työtä ja jo, jota komissio on pyytänyt, nimittäin teemme toteutettavassa tutkimuksen siitä, mitä muuta lainsäädäntöä yritykset noudattavat, kun markkinoivat kemikaaleja, koska kyse on paljon enemmästä kuin näistä neljästä lainsäädäntöosuudesta. Niitä on paljon, paljon enemmän, jopa 50 näiden sitten kaikkien näiden puiden lomasta yritykset eivät enää tavallaan metsää näe. Jos meillä olisi jonkinlainen väline ja tällainen toteuttavuustutkimus, niin sitten voimme selvittää asian, jos meillä on tarvittavat resurssit. Sitten lopuksi Suomesta suhteessa vaikka ystävällisen kuningaskuntaan, mitä etuja oli siinä, asemassa. Ei ole kyse niinkään taloudellista edusta, vaan tässä vain varmistettiin se, että meillä oli oikea infrastruktuuri käytössä. Joten itse asiassa Suomi vuokrasi tilat jo ennen kuin eka edes oli olemassakaan. He auttoivat löytämään oikeat rakennukset ja varmistivat sen, että oli valittavat rakennusluvat, jotta voitiin tehdä näitä muutoksia ja aina varmistivat kaiken aikaa sen, että kaikki sitoumukset toteutuivat ajoissa. Tämä on hyvin relevantti kysymys ja sitten siitä tavallaan hyötyy, koska loppujen lopuksi saimme nämä 10 000 vierailijaa Suomeen ja kustannushyöty, joka tästä syntyi, oli positiivista. Ja nyt kun sitten joudumme etsimään uutta rakennusta ensimmäisen 14 vuoden jälkeen, niin toivomme loppujen lopuksi sitä, että Suomi tukisi meitä, että löydämme oikean ratkaisun oikealla taloudellisella päätöksellä. Chair. Kiitos pääjohtaja esityksistänne ja vastauksistanne. Kiitos äh, ammattimaisuudestanne. Kiitos tehdystä työstä. Toivotamme teille tykkyä tykö. Kiitos vielä kerran. Dear colleagues, we are moving to our next... Kollegat, siirrymme seuraavaan kohtaan, nopeampaan puhtaan energian innovointiin. Kyseessä on lausuntoluonnoksen käsittely. ITRE laatii tästä ottaisi mietinnön. Se perustuu taas komission tiedonantoon. Edustaja Ek vastaa lausuntoluonnoksesta, joten olkaa hyvä. Edustaja Ek. Danke, Frau Vorsitzende. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, siirtyminen fossiilista polttoaineista kohti puhdasta vihreää energiaa, jota EU tavoittelee ja edistää. No sillä on potentiaalia mennä vielä eteenpäin monia etuja. Se hyödyntää siis yhteiskuntaa, siinä on etuja kuluttajille ja tietysti se hyödyntää myös teollisuutta meidän pitää kuitenkin olla tarkkana, kenelle nämä edut sitten tippuvat. Ehdotan, että valiokunta pitää huolen siitä, että tästä hyötyvät kuluttajat sekä myös pienetekijät yritykset, energiamarkkinat, hiiliköyhät ratkaisut, vähähiiliset ratkaisut pitää ottaa huomioon, kun otetaan huomioon ilmastonmuutos ja mahdolliset terveyshaitat, jotka liittyvät fossiilisen polttoaineen käyttöön. Ja luonnollisesti meidän pitää myös varmistaa, että pääsy vihreän energiaan Euroopassa helpottuu. Valitettavasti on vielä liian paljon ihmisiä Euroopan unionissa, joilla ei ole mahdollisuutta hankkia halvalla puhdasta energiaa. Tätä varten, tätä varten tarvitaan innovointia, investointeja energia-alalle ja tarvimme laadullisesti korkearvoista sääntelyä ja sääntelykehystä myös, jotta julkisen sektorin integraatiota varmistaa, pitää, pitää, huom- pitää, pitää varmistaa, että tuo energiasiirtymä ei hyödynnä vain suuria konserneja, vaan kohdentusti pitää ottia, ottaa huomioon koko yhteiskunnan hyödyt. Sillä ei pidä unohtaa, että ilmaston lämpenemisen ja ympäristön tuhoutumisen ja ilman saasteiden hinta koituu kansalaisille. Tämä liittyy siis pääasiassa fossiilisiin ja tämä kustannus ei koidu yhteiskunnalle, vaan yhteiskunnalle subventiot fossiilipolttoaineille ovat suuri este jos halutaan päästä nopeammin kestäviin puhtaisiin energioihin. Ja tästä syystä minä vetoan Euroopan komission jäsenvaltioihin pyydän, että olisi selkeä strategia, jossa on selvät aikataulut maaspesifeistä ja otettavissa olevista tuloksista. Tämä on tärkeä teema ja minusta nyt jo odotan jo innolla siis keskustelua ja yhteistyötä varjoistelijoiden kanssa. Kiitos. Thank you very much, Mr. Ek. Kiitos, edustaja Ek. Nyt sitten esittelijät. Ensin edustaja Lavia. Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Käytän puheenvuoron Paticello kollegan puolesta, joka ei päässyt tänne valiokuntakokoukseen tänään. Ja tietenkin luen hänen minulle kirjoittamansa viestin. Euroopan parlamentti on tukenut viime aikoina tarvetta nopeuttaa eurooppalaisen talouden siirtymistä vähän hielisen kilpailukykyiseen malliin. Tämä perustuu siihen, että me emme esimerkiksi työllisyyttä ja ympäristöä esitä toistensa vasta kohdaksi. Meidän täytyy määrätietoisesti pyrkiä tähän Euroopan unionin energiapolitiikassa erityisesti korostamme teknologian kehitystä ja pidämme huolta siitä, että keskitymme kansalaisia todella palvelemaan ja samalla torjumme ilmastonmuutosta. Komissio on tiedonannossaan tunnustanut, että energiasiirtymän keskiössä on kuluttaja keskityissä energiamalleissa tai siinä, että löydämme vähän hiilisiä kilpailukykyisiä vaihtoehtoja. Tämä on hienoa komission tekstissään esittelee monia rahoitusvälineitä, jotka pyrkivät tukemaan vähän hiilistä innovointia. Näistä syistä tuen vakuuttuneena komission pyrkimyksiä stimuloida koko innovaatioketjussa toimintaa, ottaen huomioon kuitenkin tämän tuen monimutkaisuuden. Tuki on vaikea saada erityisesti paikallisille tai mikroyrityksille. Toisekseen jaan komission toiveen ähm, puuttua tiettyihin ähm, valtiotukiin, joita tietyissä jäsenmaissa esimerkiksi fossiilisiin polttoaineisiin suunnataan. Meidän täytyisi tarjota teollisuuteen vaihtoehtoja ja tämän lisäksi myöskin mielenkiintoisia työtehtäviä. Sitten mineraalisektori itse asiassa, äh, energiasiirtymä, äh, sosiaalinen ulottuvuus työllisyyden myötä on tärkeä kysymys jäsenmaissa. Tuen myöskin komission pyrkimystä vuoteen 2050 mennessä vähähiilistää lämmitysala tässä haaste on suuri. Komissio on tunnustanut haasteen ja ryhtynyt konkreettisiin toimiin ratkoakseen sitä. Meillä on rakennusalalla myöskin tiettyjä ähm, lämmitykseen liittyviä erityisratkaisuja jäsenmaissa, mutta esimerkiksi terminen tehokkuus on tällä hetkellä vielä äh, Ähm, selvästi puutteellista. Meidän tulee tehdä jotakin äh, sen parantamiseksi innovoivan materiaalin osalta. Mielestäni on tarpea turvautua ryhmärahoitukseen joukkorahoitukseen, jotta me voisimme saada puhtaan energian käyttöön innovaatioita. Olisi hyödyksi käyttää kollektiivista rahoitusta ja suunnata rahoitus niille teknologian sektoreille, jotka arvioidaan prioriteeteiksi uudistuva energia, sähköenergia ja niin edespäin. Minä keskityn tänään niihin huomioihin, joiden pohjalta teen tarkistuksia, ja olen varma, että keskustelun ja toimenpanon yhteydessä kollegat voivat äh, tukea työtä niin, että saisimme laajan kattavan kunnianhimoisen tuloksen aikaan täällä valiokunnassa. Kiitoksia. Kiitos sitten. Kiitos edustaja Lavia ja Patricello. Nyt edustaja Tanasesku. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin me tiedämme, puhdas energia kaikille eurooppalaisille asiakirja julkaistiin vuonna 2016 sitten komission ehdotukset energiatehokkuudesta. Niillä voi olla tärkeä rooli jotta EU pystyy täyttämään parin sopimuksen vaatimukset. Komission etus perustuvat yhdistelmään laadullisia analyysejä ja on mallinnettu erilaisia energiansäästöskenaarioita. Näin ollen puhdas energiahanke on ensimmäinen tilaisuus Euroopalle sovittaa omat tavoitteensa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin puhtaan energian ja ilmastotavoitteiden suhteen. Komission tiedonanto, se pyrkii nopeuttamaan innovaatioita puhtaan energian alalla, esiteltiin kokonaisvaltaisena energiapakettina. Tässä puhutaan tutkimuksesta, innovaatiosta, kilpailukyvystä energiasektorilla. Ja onkin totta, että suuret tulokset vaativat suurta kunnianhimoa, mutta meidän pitäisi ottaa huomioon se seikka, että nämä näiden direktiivien tarkoituksena on luoda puhdas turvallinen ympäristö kansalaisille. Kuluttajan täytyy olla energiajärjestelmän keskiössä, koska jos halutaan edistää vähän hiilisyyttä ja uusiutuvia ratka- uusiutuvia energiaratkaisuja, tässä tarvitaan avointa innovointijärjestelmää. Kuluttajan täytyy vaatia kilpailukykyisiä vähähiilisiä ratkaisuja, osallistua tuottajana ja hallinnoida tällaista hajautettua energiaverkostoa, toimia in, investoina ja muut, vaikuttaa itse aktiivisesti muutokseen. Sitten siirrytään mm, matalahiiliseen kilpailukykyiseen talouteen. Se on välttämätöntä ja myös valtava tilaisuus Euroopalle ja innovaatio on tässä ykköskysymys. Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä, mutta ehdottaisin, että uudelleen on jotakin tarkistuksia niin, että ne voivat heijastella kattavammalla oikeudenmukaisemmalla tavalla sitä, että kaikki toimijat ovat mukana tässä monimutkaisessa prosessissa. Uskon, että yrittäjät yritysten eh, ja koulutuksen on tehtävän edistää innovaatiota tarvitsemme myös enemmän taloudellista tukea, että voidaan kehittää ja sopeuttaa puhtaan energian innovatiivisia ratkaisuja. Me tulemme tekemään tarkistuksia lausuntoon ja toivon, että kolleganne tulevat ne hyväksymään. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Kiitos, edustaja Tanasesku. Onko joku ECRstä paikalla? Ei. ALDE? Ei. Vihreät? Ei. EFDD. Haluatteko sanoa jotain? Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustaja Ek tänne, Kuten te uskon siihen, että on tarpeen tukea innovointia en uusiutuvien energioiden alalla. Kuitenkin, jos teidän tekstinne esittää kantoja, josta ollaan samaa mieltä, niin kuitenkin tarpeen että tiettyjä varaumia ja että lisätarkennuksia ensinnäkin. Haluaisin muistuttaa, että teollisuus toisin kuin mitä sanotaan tekstissänne maksaa osan ympäristökustannuksista, joita se aiheuttaa. Eli tämä saastuttaja maksaa periaate. Tätä, tätä pitää parantaa, mutta se on kuitenkin olemassa. Meidän ei pidä aliarvioida yritysten ponnisteluja tällä alalla toiseksi. No, Pitää pohtia uudelleen, miten näitä subventioita kohdennetaan, mutta pitää kuitenkin varmistaa, että nämä ovat kannattavia pitkällä aikavälillä ilman, että ne saavat julkista tukea pitkällä aikavälillä. Toivon, että teknologisen neutraaliuden konseptia kunnioitetaan lopuksi, haluaisin kiinnittää huomioon siihen riskiin, että on hiilivuotoa. siinä tapauksessa, jossa tehdä useamman osalta otettaisiin pois näistä luetteloista. Hiilivuodot nostavat päästöjä globaalisti ja johtavat siihen, että siihen, että no ymmärsit varmaan mitä sanoin. En onnistu ääntämään tätä ranskan sanaa. Pahoittelut sanoo puhuja. Uh, thank you very much. Um, some other colleagues who would like to interview? Kiitos, onko muita kollegoita? Edustaja Bären, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um, it was just... Kiitoksia puheenjohtaja. Vetäisin yhteyden siihen, mistä nyt keskustelemme ja huomenna, kun äänestämme LULUSEF kysymyksestä yksi asia, joka voidaan saada aikana energiatehokkuudessa, on rakentaa energiatehokkaita asuntoja, niin kuin Estiläkin sanoi, niitä rakennuksia voidaan tehdä puusta. Tämä on yksi tapa rakentaa energiatehokkaita koteja. Kuitenkin rehellisyyden nimessä tietysti voidaan rakentaa tällaisia osoite muistakin materiaaleista, siis vaikkakin kodit voivat olla energiatehokkaita myös puun rinnalla muutkin materiaalit voivat olla tällaisia, mutta usein näihin muihin materiaaleihin liittyy valmistusvaiheessa suurta energiankäyttöä. Siis tämä korvaus efekti puun kohdalla verrattuna teräkseen äh, betonin. Siis yksi asia, on pyrimme LULCF-lainsäädännössä, josta huomenna äänestämme, haluaisimme kannustaa puurakentamiseen kautta EUn. Ja globaalilla tasolla 8 prosenttia hiili päästössä syntyy betonivalmistuksessa. Mitä enemmän betonia voidaan korvata muilla materiaaleilla, erityisesti puulla, niin sen enemmän voidaan auttaa ilmastovastaisessa toiminnassa ja on vaikea betonille onnistua tässä, koska tämä on ke- kemikaalinen prosessi valmistuksessa, joka vapauttaa kiiltä. Ja terästuotantoon liittyy paljon energian käyttöä ja samoin iltapäästä kautta ilmapiirin, joten puun Orava käyttö on yksi tapa ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa ja olen tyytyväinen, että mitä tulee tähän maankäyttö, maankäytön muutos, metsätalous, lainsäädännössä huomenna äänestetään, niin tukea on tullut tälle hankkeelle. Mutta haluamme tukea esittelijä tässä aiheessa. Kannattaisi mainita puun käyttö rakennuksessa ennen kaikkea johtuen näistä korvavista vaikutuksista, mitä tulee energiatehokkuuteen. Kiitos. Nyt komission edustaja Herra Tolkens. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan komissio kiittää arvoisaa jäsen Ekiä tästä luonnoksesta, joka koskee siirtymän nopeuttamista puhtaan energian innovointiin. Me olemme sitä mieltä, että tämä teksti tulee olemaan hyvin hyödyllinen kyseisen siirtymän ohjaamisessa, joka on nyt käynnissä. Eh, kansalaisten pääsyn helpottaminen näihin vähähiilisiin ratkaisuihin on ratkaisun ytimessä. Kansalaisen valinnat ja käytös ovat puhtaan energian alalla avainroolissa eh, eri toimijoiden ja yksityisen toimijoiden vastuu tunnustetaan tiedonannossa ja on otettu huomioon myöskin vaiheessa, Meillä on tarve luoda siirtymän mm, siirtymävaiheeseen ratkaisuja. Tämä on tuomio kaikissa paketeissa. Komissio seuraa yhä energian hinnan kehitystä ja kuluja kahden vuoden välein ja äh, myöskin fossiilisten polttoaineiden tukien tarkkailuja Euroopan unionin ja G20-maiden sitoumusten mukaisesti seuraa, jotta fossiilisten polttoaineiden tuet saatettaisiin poistaa Hallinnollisesti on kuitenkin odotettavissa, että jäsenmaat käyttävät neljättä tulevaa integroitua kansallista ilmasto- ja energiasuunnitelmaa fossiilisista polttoaineista poistumisen siirtymässä. Tämä on otettu täysin myöskin mukaan kestävän kehityksen tavoitteeseen. Siksi energian, puhtaan energian innovoinnin tukeminen on kaikissa kestävän kehityksen tavoitteissa integroidusti Euroopan unionissa mukana. Kiitoksia. Edustaja Ek, haluatteko käyttää puheenvuoron? Ette. Selvä sitten, kiitos. Tarkistukset pitää jättää viimeistään 12. heinäkuuta kello 12. Siis 12. heinäkuuta korjaa puheenjohtaja kello 11. Ja äänestämme Envissä 20. 8. syyskuuta. Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan, joka on gemosojepapu. Ja sen vastustaminen käsittelemme päätöslauselmaesitystä. esitystä muuttaa siis luonnosta sellaiseksi. Useita edustajia on tässä yhteisesittelijöinä. Aloitetaan siitä, että annetaan puheenvuoro edustaja Staessille. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on muitakin kollegoja vihreistä, ST-ryhmästä, liberaaleista, GUEsta, EFDDstä ja he ovat esittäneet vastalauseen yhdessä. Tästä on tullut vähän tällainen rituaali, toiminta. Tällä kertaa on kyse eh, GM-muunnellusta soijapavusta. Puhun lyhyesti tässä. Me kaikki tiedämme että tämän 2003 tuomion, jossa todettiin, että GMO ravinnolla ei olla mitään haitoisia vaikutuksia kansanterveyteen, ympäristöön, eläinterveyteen, eikä myöskään EFSA tänä vuonna tammikuussa antanut myönteistä näkemystä kantaa näistä geenimuunnelluista lajeista. Sitten huomenna me äänestämme tästä ja mm, myös jäsenvaltiot olivat varsin kriittisiä kuulemiskierroksella asiasta on liian vähän tietoa kielteistä vaikutuksista eläimiin ja ihmisiin. Ja sanotaan, että tiedot, joita on sanottu AgroSciencein toimesta, oli täysin riittämätöntä. Jäsenvaltiot viittaavat siihen, että puuttuu tutkimuksia ja tutkimuksessa on myös puotteita ja se osoittaa, että ympäristön ha- haitallisia vaikutuksia ei ole voitu kunnolla arvioida lopullisesti ja tämän ilmoitamme täällä myös. Me kaikki tiedämme, että on tietty, äh, tietty sieto äh, sit, sietotase äh, torjunta-aineissa tietyille aineille kielteisiä vaikutuksia on alkioille. Tämä vaikuttaa hormonitoimintaan kielteisesti. Sitten mitä tulee glyfosinaatteihin, tiedämme, että tämä on myrkyllistä lisääntymiselle ja Tästä on tehty myös tällainen torjunta-ainepäätös. On muitakin kielteisiä vaikutuksia 2,4Dstä ja on otettu huomioon Iistä K-kohtiin saakka tällä kertaa. Äh, haluamme tämän vastalauseemme ja myös osoittaa, että on tällainen YK-raportti, jossa käsitellään torjunta-aineiden kielteisiä vaikutuksia kehitysmaissa, ja tämä kuvataan tässä tapauksessa varsin tarkkaan. Juuri kehitysmaissa on satoja tuhansia kuolemantapauksia, kun on käytetty näitä torjuaineita. Samanaikaisesti EU on mukana näissä kestävän kehityksen tavoitteissa. Ja tässä on todettu myös, että kun on käytetty haitallisia kemisiä aineita, niin tätä kautta voidaan vähentää myös kuolemantapauksia. Sitten mitä tulee kehitysyhteistyöhön, me olemme sitoutuneet toimimaan johdonmukaisella tavalla kehitysyhteistyöpolitiikassamme ja komission pitäisi harkita, milloin se sallii tällaisten kyseenalaisten tuotteiden viennin poliittisen toiminnan johdonmukaisuus pitää ottaa huomioon. On varsin selvää, että jos me sallimme tämän tyyppisten tuotteiden viennin, niin silloin villi, näiden tuotteiden käyttö myös kolmannen maailman maissa tulee lisääntymään ja sitten sillä on näitä kielteisiä vaikutuksia, jonka kaikki tuntevat. Ja ne on siis tarkkaan kuvattu lukuisissa raporteissa, mutta myös YK-raportissa, josta tässä on puhe. Mutta kollegat, me, jotka olemme tämän päätöksen esittäneet, me haluamme tässä valiokunnassa ja myöhemmin täysistunnossa saada aikaan enemmistön, jotta voimme antaa selkeän poliittisen signaalin komissiolle siitä, että täällä ei ole poliittista enemmistö, joka tukisi näiden aineiden vientiä. Ei täällä parlamentissa, ei myöskään ministerineuvostossa, missä pysyvä komitea ei ole saanut aikaan enemmistöä tukemaan tämän tyyppisten tuotteiden vientiä ja sen, niiden sallimista, sen sallimista. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. En näe muita yhteisesittelijöitä, mutta annan puheenvuoron sitten varjoesittelijöille. Edustaja Ajuso. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Minun ryhmäni esittelijä on herra Fellner ja haluaisin pyytää hänen puolestaan anteeksi, koska hän ei päässyt tänään kokoukseen. Nyt puhunkin hänen nimissään ja välitän teille hänen lausuntonsa tästä aiheesta. Täällä on kysymyksiä, jotka pitää ottaa esille. Esinnäkin, onko komissio yrittänyt oman mandaattinsa toiseksi, onko komissio ottanut huomioon tieteelliset raportit asiasta, komissio on yrittänyt mandaattinsa eikä ottanut huomioon tieteellisiä todisteita, koska EFSA antoi näytti vihreää valoa näille aineille. Se on vuodelta 2017 maaliskuulta. Asiantuntijaryhmä on todennut, että soija papu va- voi vaikuttaa samalla tavalla terveyteen niin kuin muutkin artisten herran Fennerille. Tässä ei ole kyse transgeenisestä sojapavusta, koska jo vuonna 15 on esitelty päätöksiä, jotka liittyvät GMO-tuotteiden tuotantoon. Olemme viitanneet asetukseen, joka sitoo komissiota. Asetuksessa todetaan, että EFSAn täytyy arvioida tilannetta tieteellisesti, jos EFSA tulee siihen päätökseen, että GM-tuote on turvallinen, silloin pitää toimia sen mukaisesti. Herra Fellner on sitä mieltä, että ei pidä saada kaikki heikentää EFSAn vaikutusvaltaa tällaisissa rutiinikysymyksissä. Henkilökohtaisesti minä haluaisin vielä lisätä, että oma asiansa on torjunta-aineiden käyttö. Tietenkin meidän pitää välttää tällaista ja välttää ainakin sellaista aineiden käyttöä, josta on annettu kielteinen arvio ympäristön ja kansantarvion kannalta. Sitten toinen asia on sen, että äh, geenisesti soija – on vaarallista ympäristölle tai kansanterveydelle. Tämähän on todistettu, että ei ole. Sitten pitää ottaa vielä huomioon yksi toinenkin asia. Me tuomme valtavia määriä geenimuunneltua soijaa kolmasta maista, koska tätä tarvitaan kansan, karjan karjankasvatuksessa. Me tarvitsemme tätä muut, jos emme itse tuota, niin sitten tätä, näitä kasveja tuodaan sitten ulkomailta. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Onko muita? Edustaja Görling. Thank you, Matt. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan unionin äh, riskien äh, arviointiprosessi äh, geenimuunneltujen lajien osalta on yksi kaikkein tiukempia maailmassa. Se tarjoaa mahdollisuuksia ja on kyllin tiukka varmistaakseen sen, että kaikki geenimuunnellut äh, tuotteet ovat äh, turvallisia. Kuten aikaisemmin todettua, GMO-säätelyn tulee perustua tieteeseen ja Euroopan unionin turvallisuusarvioinnin pitäisi olla vapaasti saatavilla. Tämä koskee myöskin EFSAa toksisyysanalyysi ei ottanut huomioon sitä, että meillä oli suuria jäämän enimmäismääriä, jotka koskevat kaikkia äh, ruoka-aineita, olipa kyseessä sitten GMO-tuote vai ei. Äh, aikaisemmin puhuja sanoi tulkauksen kautta, että tässä tulee henkilöitä kuoli erään mahdollisesti tämän tuotteen viljelyssä käyttävän aineen vuoksi. Hän ei mennyt niin pitkälle, että sanoisi tämän tuotteen tappavan ihmisiä, mutta hän sanoi, että satoja tuhansia ihmisiä eh, on kuollut ja hän eh, aivan varmasti tämän eh, tosiasiana totesi erään ainesosan vuoksi. Haluaisin todeta, että että meillä alkaa olla eh, eläinten suhteen hyvin paljon painostusta, mitä eläinten pitäisi syödä, enemmän läheskään äm, itsenäisen eläinten rehun osalta 70 prosenttia tuntaan Euroopan unionissa ja ää, eh, on aivan selvää, että me emme koskaan tule saavuttamaan tätä ää, eh, riippumattomuutta. perinteisten biopolttoaineiden vastainen taistelu, äh, erilainen kiertoviljely, erilaisten lajien, ähm, kuten rupsin osalta, on kaupallisesti kestävää. Tässä on suosittu myöskin neonikotinoidien kielto ja niin edespäin. Kaikki nämä asiat äh, Ähm, tekevät vaikeaksi kuitenkin viljelijöille tuottaa rehua kylliksi. Jos tarkastelemme nyt tätä asiaa, jos äh, tarkastelemme jäsenmaita ja sitä, että he eivät pysty tukemaan tätä poliittisen syiden vuoksi, voimme todeta, että aivan samoin on tapahtunut myöskin neonikotinoidikiellon suhteen, joten en usko, että tämä on argumentti, jota voidaan käyttää. Tämä on ideologia, joka ei näe perinteiselle viljelylle mitään tilaa, eikä perinteiselle eh, viljelymallille. Se ei katso tieteellisiä näyttöjä ja pyrkii vain edistämään omaa agendaansa. Haluaisin lisätä myöskin henkilökohtaisesti vielä, että neonikotinoidi tapauksen yhteydessä minun kimpponi hyökättiin kaupallisten intressien vuoksi erittäin vahvasti ja haluan todeta, että minulla ei ole mitään tällaisia kaupallisia intressejä. Toivottavasti tätä ei jälleen kerran kaiveta esiin. Tämä ei ole totta. tälle ei ole mitään perusteita ja jos joku tätä vielä käyttää argumenttina, kuulee kyllä minun asianajaltani, hyvät kollegat, älkää käyttäkö enää tätä se ei auta asiaa ja estää järkevän poliittisen keskustelun syntymistä asiasta. Ehkäpä tässä on hyvin selkeitä intressejä muilta maatalousryhmiltä, joita meidän pitäisi tarkastella, ja tietyiltä kansalaisyhteiskunnan edustajilta. Kansalaisyhteiskuntaa ei palvele se, että jälleen kerran hyödyllisen proteiini, eh, lajin kiellämme, jota emme voi täällä Euroopassa viljellä. thank you, Madam Curling. Kiitos edustaja Curling. Edustaja Kaarenbach. Kiitos myös siitä, että saan vielä käyttää puheenvuoron, vaikka ainakin myöhässä, mutta oli juuri agrivaliokunnassa. Sillä olen vakuuttunut siitä, että ympäristöterveys, terveys, elintarviketurvallisuus ja maatalous kuuluvat läheisesti yhteen. Niitä tarkastellaan läheisesti yhteen sen takia edustaja Görlingin puheenvuoro käydytti minä tulee minunkin myös lobata voimakkaasti ja näissä lobariryhmä, jota kuuntelen tarkkaan, nimittäin lapseni ja tulevat sukupolvet, sillä kyse on heidän turvallisuudestaan, ei pelkästään elintarvikkeiden määrästä, jota tuotetaan ja kuinka paljon rehotutetaan, vaan kyse on myös laadusta. Ja laatu tässä kysymyksessä sisällyttää myös sen, miten nämä toimenpiteet, joista nyt päätetään elintarvikkeiden tuotannossa ja rehutuotannossa, vaikuttavat tuleviin sukupolviin. Miten onko tähän hedelmällisyytensä ja siihen, miten on puhdasta juomavettä ja miten on saatavilla se, että on riittävästi pölyttäjä ynnä muuta. Tämä on minulle tärkeä ryhmä. Tietysti myös olennaista, että päätökset poliisilla tasolla perustuvat tieteeseen ja tutkimukseen. Jos katsotaan esimerkiksi Monsanton asiakirja, siinä piti huomata, että nämä tutkimukset, innovoinnit eh, eivät ole aina täysin riippumattomia ja täysin avoimia. Ne eivät ole myöskään tai tasapainoisia, joten tässäkin tietyt jäsenvaltiot ovat perustellusti eh, pohtimassa sitä, että josko EFSAn suosituksia pitäisi seurata täysimääräisesti, sillä on liian paljon avoimia kysymyksiä juuri tässä yhteydessä minusta. Meidän ei pitäisi antaa hyväksyntää DAS 68416-4 tällä hetkellä, sillä on paljon avoimia kysymyksiä, kuten sanoin. Ja se tulee johtamaan siihen, että rikkakasvi hävittää tulee enemmän, joten vetoan niihin kaikkiin, jotka eivät tähtää vain lyhy- lyhyen aikavälin voittoihin, vaan jotka huomavat myös, että tulevaisuudessa Euroopassa pitäisi olla sellainen maatalous, joka, tai maataloustuotanto, joka on kestävää, joka, joka hyödyntää ja tuo sellaista elämänlaatua tulevaisuudessa sukupolville, jotka haluavat. Tämä onnistuu vain silloin, jos myös kun kehitellään uusia tuotteita, ja tuotantometodeja. No tässä pidä katsoa siis vain tuottoja, vaan myös miten se vaikuttaa kaikkiin elämänaloihin. Kiitos. Thank you very much. Uh, some... Kiitos. Onko muita kollegat? Ei. Sitten edustaja Pretski, tai siis Rova Kretski komissiosta, olkaa hyvä. Mrs. Uh, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja edustaja Stans arvoisat jäsenet. Paljon kiitoksia näistä kommenteista. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun me annamme oman kantamme asiaan. Voin vain toistaa, että jälleen kerran olemme kaikkia menettelyn vaiheita noudattaneet. EFSA on tehnyt hyvin kattavan riskianalyysin jäsenmaat ovat kommentoineet sitä, mikä oli tärkeää. EFSA käsitteli näitä kommentteja lausunnossaan ja myöskin äh, tässä pysyvässä komitea CSC, niin jäsenistä kukaan ei EFSAn myönteistä äh, kantaa asettanut kyseenalaiseksi. Äh, myöskin yleisö kommentoi asiaa ja EFSA elintarvike turvallisuusviranomainen vastasi yleisön kommentteihin komissio on ehdottanut äänestystä asiasta jäsenmaalle 12. päivä kesäkuuta asiasta äänestettiin. Ja nyt on tärkeää korostaa, että äänestystulos tuolloin ei johtunut poliittisista, vaan julkisen mielipiteeseen ja kuvaan heittyvistä asioista. Ja 20, anteeksi, 12. heinäkuuta komissio tulee julkaisemaan kantaansa tästä asiasta eli tällä viikolla. Mitä tulee sitten Euroopan unionin politiikan johdonmukaisuuteen, mielestämme tämä ei uhkaa sitä. Ennen kaikkea kyseessä on kolmansien maiden itsenäinen päätös viljellä tai olla viljelemättä geenimuunneltuja organismeja. Tämä on hyvin tärkeä asia korostaa. Maat ovat eh, riippumattomia päätöksissään. Ja tämän lisäksi meidän täytyy muistaa, että äm, ehm, Euroopan unionin turvallisuussäädöstö eh, koskee myöskin näistä maista tulevaa tuontia. On vaikea nähdä, kuinka tämä politiikka siis eh, vaarantaisi meidän turvallisuutemme tai säätelymme GMOiden osalta tai muuten. Sitten mitä tulee kysymykseen, joka koskee terveys, suoja aineita joita tämä soija kestää ensinnäkin. Jäämän enimmäismääräsäännöt, jotka määritellään muualla lainsäädännössä, niitä tulee noudattaa. Ja tämän lisäksi kenttäkokeet, joita on tehty tämän soijapavun osalta, on tehty kaikkien torjunta-aineiden, siis molempien torjunta-aineiden kanssa erikseen ja yhtä aikaa. Eli eh, elintarviketurvallisuusviranomaisen standardit on tässä täysin täytetty. Ja tämän lisäksi ähm, torjunta-aineen hyväksyntä ja jäämän enimmäismäärätasot eh, ratkaistaan muualla lainsäädännössä, ei tässä lainsäädännössä, mutta niihin kyllä puututaan. Eh, ja Euroopan unionin tulevan gmo muodellun sojan osalta näitäkin jäämän enimmäismäärä tasoja täytyy kunnioittaa. Tämän lisäksi päätöslauselma, jonka mainitsin lyhyesti, jälleen kerran siinä vidottiin kaikki toimeenpano päätösten jäädyttämisen puolesta, kunnes komissio on uuden aloitteen antanut. Me olemme aloitteen esitelleet jäsenmaille sen mukaan niillä olisi mahdollisuus rajata omalla alueellaan GMO-rehun käyttöä. Eräät jäsenet täällä puhuivat innovaatioista ja kestävästä maataloudesta. Meillä on ehdotus pöydällä, joka tekisi mahdolliseksi jäsenmaille tehdä päätös omalla alueella, mutta valitettavasti tämä ehdotus, joka oli pöydällä, tuli tämän parlamentin hylkäämäksi. Me odotamme nyt keskusteluja neuvostossa. Tämän lisäksi meillä on myöskin komitologiaa ehdotus. Meidän pitäisi antaa enemmän niin, vastuuta jäsenmaille. Yhteenvetona olemme kuunnelleet näitä kommentteja hyvin tarkkaan ja voimme vain korostaa sitä, että ei olemassa mitään syytä vetää päätösluonnosta pois koskien tämän tuotteen markkinoille saattamista, sillä tämä perustuu elintarviketurvallisuusviranomaisen kattavaan arvioin. Me olemme kaikkia menettelyjä kunnioittaneet. Ja lopultakin eh, otan vapauden korostaa, eh, kuten eräs jäsen sanoi, sitä, että parlamentin valvonta, oikeus eh, rajoittuu siihen, onko toimeenpano valta ylitetty tässä kysymyksessä. Minulle on siis pakko käsitellä kaikkia näitä kysymyksiä, mutta kuitenkin tein sen, sillä mielestäni on tärkeää, että kaikki selvitykset, jotka te haluatte kuulla, voimme tarjota. Toivottavasti tämä huolianne hiukan hälvensi. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia paljon puheenvuorostanne ja kiitos äh, Rova Karski kommenteistanne. Äänestämme huomenna tästä vastustuksesta. Ja sitten hei, kuussa, täysin siis, no, ei vaan syyskuussa korjaa puheenjohtaja. siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, joka on keskustelukomission kanssa tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta. Tänä vuonna direktiivi, joka koskee tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua, tulee tarkistetuksi. Tämän myötä tulee toimenpiteillä suojellaan eläimiä, joita käytetään tieteellisiin tarkoituksiin – tai koulutuskäytöksiin. Tätä on pyytänyt ECR, siis tätä keskustelua. Ja saimme kiirien Agrin puheenjohtaja, hän ilmoitti, että maatalousvaliokunta ei aio laatia tästä mietintöä. Sitten tulee direktiivin tarkistamiseen, tulee tarkastelun takia tänään käymme keskustelua ja yritämme tai johtavan osan tässä keskustelussa. Ensin annan puheenvuoron edustaja Herkestutis Sadauskasille. Hän edustaa Euroopan komissiota, DigiEnf-pääosaston johtaja. Hän vastaa kiertotalous- ja vihreistä kasvukysymyksistä. Olkaa hyvä, herra Sadauskas. Thank you, Madam Chair. And, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kiitollinen tästä kuulemisesta. Onneksi saatiin nyt sopimaan tähän ajankohtaan. Tehän yritätte tätä jo aikaisemminkin, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Kiitän myös kutsusta tulla tänään puhumaan. Mielelläni kerron, miten olemme edistyneet tietoisen tarkoituksen käyttävän eläinten suojelussa. Kuten tiedätte, komissio tulee tarkastelemaan, että tarkastan direktiiviä marraskuun 10. päivään mennessä pitää ottaa huomioon e, vaihtoehtoiset metodit kuin eläinten käyttö ja aivan erityisesti mitä tulee siihen, että ei käytettäisi kaksi kätisiä, jos näin on, niin pitää estää muutosesityksiä. Direktiivi, e, direktiivitekstin mukaisesti näin me teemmekin ja sitten kerromme, mitä teemme ja millä tavalla. Nyt aluksi halusin kuitenkin kertoa, että oikeuden kehys on hiukan valitettava ja kerron, minkä takia näin on. Tarkastelu pitää välittää marraskuun mennessä, mutta jäsenvaltioiden täytyy raportoida, miten 2018 direktiiviä on täytäntöön pantu, siis tämän tarkastelun, uudelleen tarkastelun jälkeen. Sitten Näiden jäsenvaltion raporttien pohjalta komissio tulee kertomaan täytäntöönpanon kertomuksen 2019 vuonna ja sitten ensimmäinen tieteellinen raportti on tarkoitus saada myös vuonna 2019 vasta. Kun tämä otetaan huomioon, voidaan kuvitella, että ei ole mon, paljonkaan tietoja täytäntöönpanosta direktiivin kohdalla. Mutta se ei siinä kaikki. Tiet, mittojen määrittelyssä ongelmana myös se, että pitää siirtää tämä kansainväliseen lainsäädäntöön missä määrin kansalaislainsäädännössä direktiä on toteutettu, sitä annetaan raportti, tai se tuli voimaan vasta 2015. Sitten kun kansallista lainsäädäntöä on olemassa, komissio tarkastaa, onko lainsäädäntö oikeaa ja täydellistä. Tähän mennessä vain kymmenen maata onnetun tekemään sopeutuksia uuteen lainsäädäntöönsä. Tällä hetkellä neljä jäsenvaltioita on jo näin tehnyt ja muut kuusi ovat muutosprosessissa. On varsin todennäköistä, että muut jäsenvaltiot myös tarvitsevat aikaa muutosten tekoon. Tämä kuvaa sitä, että edelleenkin on paljon ongelmia oikeassa äh, direktiivin siirtämisessä kansalliseen lainsäädäntöön, koska näin on. Niin varmasti ymmärrätte huolen, että tämä ei ole, hel- ei ole helppoa arvioida, onko direkt- saako direktiivi aikaan tavoitteensa. Nyt sitten tästä tarkasteluprosessista me aloitimme 2016 alkupuolella, keräsimme tietoja sidosryhmiltä, katoimme kaikki koko eläintenhoitoalan viranomaiset, järjestötason kansalliset eläinten hyvinvointijärjestöt kutsuttiin myös osallistumaan tähän prosessiin. Me keskittymme tarkastelussa päävaikutelmiin direktiivin päätarkoituksesta ensinnäkin yhtäläiset toimintamahdollisuudet toimijoille, kaksi huomattavat parannukset eläinten hyvinvoinnissa, kolmen R kohdalla ja sitten kolmas tavoite, halutaan lisätä läpinäkyvyyttä. Sidosryhmiä pyydettiin kommentoimaan eri säädöksiä direktiivissä ja kertomaan mahdollisista muutoksista, joita ovat panneet merkille johtuen uudesta lainsäädäntökehyksestä. Tässä minun täytyy ottaa esille, että direktiivin vaikutukset vaihtelevat kovastikin maista toiseen ja siihen vaikuttaa myös se, kuinka pit- pitkällä lainsäädäntö oli jo ennen direktiiviä kyseisessä maassa. Ja nyt kerron kolmesta tavoitteestamme hiukan yksityiskohtaisemmin, mitä tulee yhtäläisiin toimintamahdollisuuksiin ja harmonisaatioon harmonisoidut prosessit äh, liittyvät asetuksiin, mutta direktiivit pyrkivät vaikuttamaan tavoitteisiin ja sen voivat soveltaa direktiiviä niin, että se sopii niiden operatiiviseen infrastruktuuriin. Tämän takia me tarkastelemme tätä aloitta huolella, että löytäisimme ongelma-alueita, jotka liittyvät käytäntöihin, mutta pidämme kuitenkin mielessä, että tietoja saadaan vasta ensi vuonna täytäntöönpanosta. Mitä tulee sitten siihen, että parannettaisiin eläinten hyvinvointia, huomattavia ponnisteluita on tehty, jotta voidaan arvioida, missä määrin on keskitty uusin eläimet, jotka liittyvät direktiiviin, mutta huomattavaa parannusta eläinhyvinvoinnissa äh, vaikka e- edelleenkin siis joudutaan käyttämään e- eläimiä tutkimuksessa, kun systemaattisesti soveltaan näitä kolmea R, josta puhuin tämän lisäksi, kun arvioidaan eläinten hyvinvointia, EUlla on tällainen viitelaboratorio, joka käyttää vaihtoehtoisia välineitä kuin eläimiä ja tarkastelee, miten on edistetty vaihtoehtojen kohdalla ja myös sitä, miten direktiivissä aikaan tuloksia, kun nopeutetaan vaihtoehtoisten metodien käyttöä ja validointia. Mitä tulee sitten näiden vaihtoehtojen kehittämiseen? Ja, mm, niin komissio on pyytänyt tieteellistä komiteaa mm, joka arvioi terveyttä ja ympäristöriskejä päivittämään lausuntoaan, missä määrin tarvitaan näiden eläinten käyttöä testauksessa. Ja komitean lausunto hyväksyttiin toukokuun 17. päivä ja me käytämme näitä loppupäätöksiä omassa tarkasteluasiakirjassamme. Ja sitten missä määrin on edetty vaihtoehtoisen metodin kohdalla komissio järjesti tieteellisen komitean, jossa voitiin keskustella eläinmalleista ja miten voitaisiin testata ilman eläimiä. Tämä konferenssi oli osa toim- reaktiotamme Euroopan kansalaisaloitteeseen on pyritty lopettamaan eläinkokeet. Se, se pidettiin syyskuussa, siellä oli paljon äh, tiedealan edustajia ja haluttiin saada aikaan korkeatasoista keskustelua, joka perustuu tieteeseen. Konferenssiraportit löytyvät nettisivultamme ja siellä kerrotaan, miten pitkälle tiede on päässyt tällä hetkellä, minkälaisia välineitä voidaan käyttää, jotka loppujen lopuksi mahdollistavat sen, että voidaan korvata eläinten käyttö näissä kokeissa. Sitten konsultaatiokierros vietiin loppuun. Maaliskuussa oli suuri kokous sidosryhmien kanssa ja se oli avoin kaikille halukkaille. Siellä esitettiin alku, alustavia tuloksia ja pyrittiin varmistamaan, että komission kertomus asianmukaisella tavalla heijastelee eri sidosryhmien kannanottoja tahtot ja mielipiteet. Siis huomattaviin toimiin on ryhdytty tarkasteluprosessissa huolimatta sen ajoituksesta. Lähes 100 000 laitosta käyttävät eläinkokeita ovat antaneet mielipiteensä ja tässä on aika huomattavalla tavalla osastu tähän yhteiseen toimintaan, vaikkakin vielä puuttuu niin sanottuja kovia todisteita näin varhaisessa vaiheessa. Komissio aikoo varmistaa, että kaikki tiedot, joita saamme, otetaan käyttöön ja olemme kiitollisia näistä tästä palautteesta. Arvioimme näitä kantoja. Meillä on hiukan ongelmia, mutta toivottavasti voimme löytää myös myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi käytäntöjä, joita voitaisiin laajemmin käyttää muissakin jäsenvaltioissa. Komissio tulee hyväksymään asiakirjan 10. marraskuuta aikataulussa ja siihen liittyy myös yksityiskohtaisempaa tietoa, jonka me laatimme jatkossakin. Haluamme olla yhteistyössä parlamentin kanssa tässä asiassa. Olemme aina pystyneet luottamaan myönteisen vaikutukseen parlamentissa, kun se on tukenut toimintaamme ja kun on täytäntöön pantu korkeita eläinhyvinvointistandardeja Euroopassa. Varmasti voin todeta, että standardit, jotka liittyvät juridisiin puitteisiin, nyt on tällainen uusi skenaario, jota voidaan sitten soveltaa. Kiitoksia. Thank you very much. Now... Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron valiokunnan jäsenille. Ensinnäkin edustaja Görling, joka on tämän edustuksen tehnyt. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos komissiolle, että on tullut paikalle. Syy siihen, miksi halusin tämän oli, että no osittain, kuten kaikki tietävät, tämä ei kuulu pelkästään, no periaatteessa tämä valiokunnan kompetenssiin, vaan kyse on eläinten hyvinvoinnista, eli maatalousvaliokunnasta, mutta kuten sanoittekin, se ei halunnut laatia omaa mietintöä tästä, mikä minusta sääli, sillä tämä on se osa-alue, jossa valiokuntaartoiset ovat hyvin hyödyllisiä Eli kun lainsäädäntöä tulee ja me voimme vaikuttaa siihen mietintöön myötä sen sijaan, että vain edettäisiin tällaisia toivomuslistoja. Joten on valitettavaa, että näin on käynyt, mutta on hienoa ja kiitos koordinaattorille, että saamme tätä keskustelua nyt tänään käydä. On useita asioita, joista haluaisin puhua enemmän. Useimmat kysymykset on nyt jo esille jana kolme R englanniksi ja suomeksi siis korvaaminen, vähentäminen ja parantaminen. Varmasti siihen on kovasti sitouduttu täällä parlamentissa ja sanoisin, että elpystäkään siitä, että olen sitouduttu siihen, että mahdollisimman pian lopetetaan eläinten käyttö kokeissa, tietysti komission tasolla. Ja kuulen itse ECPOon, olen sen jäsen, jatkoin Dagmar Pernin työtä ja olen nähnyt paljon hyvin laajaa ja yksityiskohtaista työtä, joka tapahtuu komission alaisuudessa ja haluaisin julkisesti kiittää heitä siitä. Tämä on erittäin hyvä aloite. Ja olin myös tyytyväinen, kun sain puhua konferenssissa, joka mainittiin viime vuonna. Siellähän puhuttiin siitä, miten tilanne on parantumassa, mutta on muutama osa-alue, jossa minusta tarvittaisiin lisätyötä. Ensinnäkin rahoitus. 28 direktiivin myötä sanotaan, että komissiossa valtioiden niin pitäisi auttaa kehittämään validoimaan vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Tiettyt tiettyjä hankkeita on ja niitä rahoitetaan, mutta niitä on hyvin vähän. FP7 myötä on 4 prosenttia kokonaisbudjetista, joka on 45,3 miljardia euroa no se ei ole pieni budjetti, mutta siis investointiin vaihtoehtoihin eläintestaukselle ja sitten kansallisen tieteen rahoitus täydentää tuota, joka on 0,4 prosenttia. Hoidosta 2020 on alla noin 45 miljoonaa euroa on annettu tähän asti, mutta ei ole kohdennettua rahoitusta vaihtoehdolle jos halutaan mennä kohti yhteiskuntaa, jossa eläintestausta ei enää ole eläkokeita, niin pitää tarjota enemmän kohdennettuja ja suoria investointeja. Jäsenvaltiolla on tärkeä tehtävä, mutta ne niin on myös EUlla. Horisontti 2020 varat pitää jakaa kohdentummin. Se avaa uusia toimintamahdollisuuksia, mutta lisäksi se vahvistaisi koordinoidumpaa lähestymistapaa, jossa tietoa voitaisiin jakaa tavalla, joka tekee ratkaisun, löytä, ratkaisun löytämisen halvemmaksi joten haluaisin tietää, mitä nyt komissio on tehnyt varmistaakseen, että riittävää rahoitusta kohdennetaan sille, että vaihtoehtoisia menetelmiä kehitettäisiin. Sitten on artikla 13. Haluaisin mainita sen. Se kattaa metodien valinnan artiklan mukaan. Eläinkokeita ei voida tehdä, jos on olemassa vaihtoehtoinen metodi, joka on tunnustettu eurooppalaisessa EU-lainsäädännössä. haluaisin hieman hiljaisuutta, joten pidin pienen tauon. Ariton mukaan eläinkoetta ei voida tehdä, jos on olemassa vaihtoehdollinen keino, joka on tunnustettu EU-lainsäädännössä. Kuitenkin nykysanamuoto ö, mahdollistaa reijän, jos, ei, jos muut kuin EU-sääntöjä eivät hyväksy tuota vaihtoehtoa. En usko, että tuo nyt aikomuksena, mutta sanamuoto on jättänyt ovena onkin sille, että jatketaan eläinkokeita tietyillä osa-alueilla. Se luo valtavaa ristiriitaa EU-ssa. Olisi laitonta siis tehdä kokeita esimerkiksi Ranskassa tai Saksassa, mutta tuo sama koe voitaisiin tehdä siellä, jossa tuotetta myydään EUn ulkopuolelle sen sijaan kuin EUn sisämarkkinoilla. En usko, että tuo on ollut aikomuksena, mutta tämä tar- tarkistus antaisi meille mahdollisuuden tukkia tuon porsaanreijan. Lopuksi haluaisin sanoa, että minusta se, että parannetaan avoimuutta yleisesti. Ja no uskon, että komissio on tehnyt paljon hyvää työtä tässä, mutta pitää jatkaa avoimuuden parantamista yleisestikin ottaen. Tarkoituksen pitää olla hyväksyä uusia normeja nopeammin, joten kun OECD-normit hyväksytään, niin siinä menee kolme tai viisi vuotta, kunnes se astuu voimaan neuvossa. En syytä tälle viivästykselle ja mielestäni tässä pitäisi keskittyä myös tuon prosessin nopeuttamiseen. Kiitos. Thank you very much, Madam Kiitos edustaja Gerling. Onko muita puheenvuoropyyntöjä, edustaja Grostet? Merci beaucoup, madame. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on siis äh, direktiivi ja komission pitää antaa tämän direktiivin arviointikertomus syksyllä, jotta tiedämme pitääkö direktiivi uudistaa. Tämä on mielestäni hyvä kysymys esittää. Muistuttaisin siitä, että tämä direktiivi huolimatta siitä, mitä todettua, antaa Euroopalle säätelyllisen puitteiston, joka on kaikkein tiukimpia maailmassa eläinten suojelun alalla tieteellisen tarkoitukseen käytettävien eläinten osalta. Tämä on hyvä asia. Varmaankin kaikki olemme samaa mieltä asiasta. Direktiivi samalla koska kyseessä on Euroopan unioni, ennakoi eh, pakollisia eettisiä arviointeja ennen kuin eläinkokeita voidaan tehdä. Ja kuten edustaja Göring totesi, eh, kolmen Rn periaatteesta vähentäminen, metodien parantaminen ja jotta eläimet kärsivät mahdollisimman vähän ja korvaaminen äm, Direktiivi samaan aikaan rohkaisee eh, näiden vaihtoehtoisten eläinkokeiden eh, tutkimuksen alalla kehityksen, sille on tärkeää, vaikkakin varmaan olemme samaa mieltä siitä, että otamme huomioon tasapainon eläinten hyvinvoinnin ja tieteellisen kehityksen välillä. Eurooppahan on maailmanlaajuinen johtaja biolääketieteellisen tutkimuksen alalla. Kukaan ei varmaankaan Euroopan unionissa toivo, että eläimiä käytetään koeeläiminä. Me olemme kaikki hyvin tietoisia siitä, että meidän täytyy nopeasti päästä tilanteeseen, jossa tämän tyyppisiä testejä voidaan välttää. Meillä on olemassa vaihtoehtoisia menetelmiä, joita olemme löytäneet ja todellakin toivon, että komissio tukisi pk-yrityksiä ja startup-yrityksiä, jotka tekevät töitä tällä alalla, jotka esimerkiksi kehittävät silikotestejä, jotka ovat vaihtoehtoisia testejä eläinkokeille. Minä olen omassa vaalipiirissäni nähnyt näitä mahdollisuuksia. Tämä on todella hämmästyttävää. Tämä metodi ei kaikkia eläinkokeita voi hetkessä korvata, mutta se tekee mahdolliseksi välttää mahdollisimman suuri määrä testejä ja eläinten käyttöä testitarkoituksiin. Joten komissio pyydän tehkä kaikki mahdollinen tällaista vaihtoehtoista metodin kehittämisessä. Uskoakseni voimme todellakin saada paljon aikaan. Ne tulee tieteelliseen tutkimuksen mielestäni on irrealistista ja vaarallista ajatella, että eläinkokeet kiellettäisiin täysin, sillä tiedämme hyvin, että tietyillä aloilla äm, äm, neurorapeuttavien sairausten ja muiden sairausten osalta valitettavasti joudumme vielä näitä eläinkokeita käyttämään. Ja olen sitä mieltä, että direktiivin äh, uudelleenlaajentaa niin, että meillä olisi aikataulu eläinkokeista täydellisen luopumisen osalta vaikuttaa mielestäni epärealistiselta. Minä pyydän, että direktiivin kalenteria itseään odotettaisiin. Komissiohan juuri kertoi, kuinka vaikeita ongelmia on ollut tämän saattamissa kansallisen lainsäädäntöön monilla kans- jäsenmaalla on vienyt hyvin kauan aikaa tämä tehdä. Kuinka me voisimme nyt toteuttaa tätä direktiiviä eh, niin, että se oikein olisi myöskin siirretty kansalliseen lainsäädäntöön. Ehm, syksyn kertomus on hyvä asia, mutta meillä täytyy olla täydellinen analyysi tästä tekstistä ja sen tarkoituksista, jotka on määritelty vuodeksi 2019. Ja siihen mennessä meidän täytyy valvoa näiden kolmen r periaatteen toteutumista hyvin tiukasti. Eh, ja huomatkaa nyt, eh, minä ajattelin eläimiä, mutta en sano, että kaikki eläinkokeet pitää lopettaa. Se olisi irrealistista. Meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen, vähentää kokeita, voittaa aikaa, mutta aivan aluksi meidän täytyy valvoa sitä, että me direktiivi on oikein toimeenpantu. Ja sitten säännöllisen väliin voisimme arvioida tilannetta ja ryhtyä uusiin päätöksiin, mutta tällä hetkellä on hyvin epärealistista kokonaista luopumista ajaa. Thank you very much. Uh, Kiitos edustaja Grostet. Nyt edustaja Dornano. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Viime Tammikuussa suojelujärjestö julkaisi videon, joka oli parisilaisessa sairaalassa kuvattu. Siinä oli te- häkeissä apinoita, joita käytettiin eh, aivotutkimuksen tarkoituksena tutkia Alzheimerin ja Parkinsonin tauteja. Kyseinen video eh, se synnytti keskustelua tällaisten kokeilujen merkityksestä, kun tutkijat itse selittivät, että apinoita tainutettiin ja syötettiin väkisin. Tämän järjestön mukaisesti apinat joutuvat häkkeihin vuosiksi, eivät koskaan näe päivänvaloa. Ne ovat vammaisia ja joilla on myös aivoihin metalli metallitransplantteja. Eh, Monet, monilla sairaaloilla on tämän tyyppisiä laboratorioita kellareissaan. Ja siellä käytetään myös kissoja ja koiria. 58 artikla asetuksessa kuitenkin toteaa, että komissio, kun se tarkastelee tilannetta marraskuussa, sen pitää ottaa huomioon edistys, jota on saatu aikaan vaihtoehtoisten metodien kehittämisessä, jossa ei jouduta käyttämään eläimiä, erityisesti kaksikätisiä. Kysymyksenä on seuraava. Onko komissiolla tietoa sairaaloista ja laboratorista, niiden määristä, jotka vielä tällä hetkellä tekevät tällaisia äh, kokeita kaksikätisillä eläimillä, ja onko niillä tutkimuksia, vai onko heillä tutkimuksia, onko siellä tietoja, mitä tulee siihen, että tarvitaanko tällaisia eläinkokeita oikeastaan. Kiitoksia. Kiitos. Onko muita? Edustaja Eichhout. Thank you, Madam Chair. I thought I... Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni nostin käteni, no en tiedä, mutta kiitos komissiolle alustuksesta. Ehkäpä kysymys tähän alkuun haluan selkeytystä, sillä tiedämme nämä hankaluudet, jotka on tässä järjestyksessä, kun on sitä tapahtunut. Mutta voisitteko nyt selkeyttää, sillä jos nyt lue direktiivi, niin tämä on ainoa toinen tarkoitus, joka on mainittu sen direktiivissä, joten jos tänä vuonna ei nyt käytä näitä tilaisuuksia, niin varmasti että tulee olemaan toinen tarkistus, joka tulee varmasti sillä. Se on tärkeää tietää. Ja mielestäni viittasitte tähän, mutta tänä ei varmasti tapahtuu sitten 2019 esimerkiksi, sillä se on hyvin tärkeää. Muutama kysymys myös. No ensinnäkin sama kuin Julie Girling artikla 13, nämä porsanreijät, ja haluaisin selvän vastauksen, sillä et, ei tarvita mitään palautetta valtiolta tai mistään, että, hu- että huomataan niin jo, että siinä on porsareikä artiklassa 13. EU-maat voivat edelleen käyttää näitä metodeja, kun huomioon EUn ulkopuolustelusuhteita, Minusta on hyvin tärkeää, että tuo porsaan reikä artikassa 13 tukitaan. Voitteko siitä vastata selvästi, että se otetaan huomioon tämän vuoden tarkistuksessa sitten vielä nämä ihmisissä nämä kädelliset, mitkä suosittelut sisällyttää tähän tarkistukseen, sillä sekin on hyvin tärkeää, sillä kädellisten osalta on hyvin tärkeää. Sitten yksi suuri asia vielä. Onko eläinten, eläinkokeiden määrä vähentymässä? Se loppujen lopuksi ajatuksena on, että vähennetään – eläinten määrää, jota käytetään testauksissa. Ja jos katsotaan lukuja, ja niin tiedämme, että vuonna 2014 ei ole mitään virallisia mutta todennäköisesti jos katsoo, just kaikki niin näyttää siltä, että tulemaan enemmän eläinkokeita kuin vuonna 2011, joten tämä suuntaus ei ole laskeva siinä mielessä, jos se on päätelmä, johtopäätös, niin on varmaa, että jotain mitä tapahtua. Sillä haluamme, että tuo määrä vähenee ja me varmistaa, että niin käy. Eli onko teillä näyttöä siitä, että suuntaus on laskeva, sillä sitä ei ole huomattu, ja jollei, niin mitä aiotte ehdottaa, jotta varmistetaan, että eläinten lukumäärä, jotka ovat mukana eläinkokeissa laskee Euroopassa. Viimeinen asia liittyy vaihtoehtojen täytäntöönpanoon. Joskus tuntuu siltä, että Eurooppa on hieman hidassa, sillä aina odotellaan OECDn hyväksyntää, joten on ehkä vaihtojen toimenpide, joka on hyväksytty EUn sisällä, sitten odotellaan OECDtä ja sitten jossain kohtaa kestää, että vuosia tulee osilta ennen kuin sitä tavallaan ei jossain, joten joskus me kestää jopa seitsemän vuotta sen jälkeen, kun se hyväksyttiin vaihtoehtoiseksi metodiksi EU-ssa. Tuota toimintaa pitää nopeuttaa, joten mitä komissio, joka varmistaa sen, että kun on vaihtoehtoisia metodeja, niin täytäntöpano on nopeampaa kuin nyt. Kiitos. Thank you very much. Anyone else? Kiitos. Onko muita? Ei. Sitten herra Sadauskas. Olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Aloitan todennäköisesti tästä rahoituksesta. Ja totean, että todellakin näitä vaihtoehtoisia menetelmiä olemme rahoittaneet jo vuosia. Ja kuudennessa tutkimuksen puiteohjelmasta varoja tutkimukseen alalla saatiin. Ja näiden tutkimusten laatu tarkoittaa sitä, että ne vievät paljon aikaa, joten me olemme päässeet vasta nyt saamaan tulosta. Tämä on siis hyvä hidasta, mutta tulosta tulee. Vuosien aikana me olemme aktiivisesti tukeneet vaihtoehtoista tutkimusta ja viimeisen vuosikymmenen alalla Euroopan unionin rahoitus vaihtoehtoisten tutkimustapojen alalla on ollut hyvin vakaa, yli 35 miljardia Euroopan euroa. Meillä on ollut myöskin paljon kumppaneita. Tässä 150 miljardia euroa teollisuus itse on investoinut asiaan. Ja myöskin vastaavia summia on kemiallisiin tutkimuksiin, lääkeaineisiin, rokotuksen niin edespäin investointi ja horisontti 2020 alta olemme 15 hanketta rahoittaneet myöskin siliko- ja koeputki kokeisiin. Rahoitusta siis on olemassa. Sitä on saatavilla pk-yrityksillekin, aivan kuten pk-yritykset voivat päästä mukaan kaikkiin tämän ohjelman vaiheisiin, myöskin tässä tapauksessa. Me siis käytämme kaikkia mahdollisuuksia rahoittaa tutkimusta ja tukea sitä. Me myöskin tuemme äh, rahallisesti Euroopan unionin äh, viitelaboratoriota, joka ähm, tutkii vaihtoehtoja eläinkokeille, IGCOMIAL. Se on niin kutsutusti ähm, eurooppalaisten laboratorioiden hub tai keskus. Ja me olemme antaneet 8 miljoonaa euroa vuosittain tukea viimeisten vuosien aikana. 6,5 miljoonaa tämä oli vuonna 2015. Meidän täytyy vielä tarkastella tulevia lukuja, koska nämä eivät ole riittäviä. Jäsenmaat eivät ole raportoineet meitä, eli emme tiedä tarkalleen tilannetta niissä, mutta kun tarkastamme laboratorioiden ja tutkimuslaitosten tilannetta. 39 maassa. Voin vahvistaa, että näihin vaihtoehtoisiin tutkimusmenetelmiin kyllä investoidaan, joten kyseessä on hyvin tärkeä budjetti. Sitten artikla 13. En usko, että tässä on porsaan reikä, Jos laittomia menettelyjä esiintyy jossakin, tarvitsemme todisteita siitä, mutta uskokseni äh, on aivan selvää, että viennin osalta eläinkokeita ei voida harjoittaa, jos äh, saatavilla oleva ei-eläinkoetta vaativa menettely on Euroopan unionin lainsäädännön tunnustama Äh, Josta käytetään siis niin sitten meillä olisi tässä säätöllinen ongelma. Mitään reikää tässä ei ole. Jos tässä on jonkinlainen hankaluus, kyseessä on vain toimeenpanon alan ongelma. Sitten ehkä mä voisin menettelyn hitaudesta puhua. Kyllä, tämä tulee viemään aikaa vie aikaa siirtää tämä kansallisen lainsäädäntöön ja kunnes äh, kaikki uudet metodit on ajettu muodollisesti mukaan ähm, tutkimusmetodeihin äh, vie aikaa, tämä vaatii komitologiaa, mutta esimerkiksi kemitaaliviraston johtaja, jota kuulitte tunti sitten täällä valiokunnassa, jo hyväksyi vaihtoehtoja REACH- ja biosidilainsäädännön osalta. Ja heti kun näitä menetelmiä OECDn tasolla hyväksytään. Eli menettely ei sulje pois OECDn hyväksyviä menettelyjä. Nämä eivät ole sinänsä pakollisia, mutta meillä on merkkejä virastoista siitä, että tämä on se suunta, johon me lähdemme. Ne tulee sitten eläinten määriin ja toimijoiden määriin, jotka käyttävät kädellisiä. Meillä olisi ollut luvut, mutta toimeenpano kertomus 2018 tulee sisältämään nämä luvut esimerkiksi mm, luvut tarkastuksista ja äm, luvut koskien ei-inhimillisiä kädellisiä. Ja uskoakseni me voimme todeta, että nämä ei-inhimilliset kädelliset ja niiden käyttö on laskussa, mutta me tarvitsemme tästä vielä lisätietoja. Me palaamme asiaan, kun saamme kertomuksen ja varsinaiset tilastotiedot. Well, the directive, uh, as for another review, the directive... Mitä tulee uudistamiseen, tämä direktiivi ei sinänsä uutta. Ähm, arviointia tarvitse, mutta komissio on ottanut direktiivin mukaan sille listalle, joka käsittelee refitin piiriin tulevia lainsäädännön osia. Eli me tulemme olemaan äh, tarkkoja ja tiukkoja tämän suhteen. Äh, säännön täytyy perustua kovaan tietoon, tietoon, jota saamme jäsenmaista ja äh, tilastotietoon, jota tulemme saamaan vuonna 2018. Kun meillä tulee olemaan tämä tieto, perus, on perusteltua toimia. Ennen sitä minusta tuntuu, että joutuisimme arvailemaan. Meidän prioriteettimme tällä hetkellä on se, että varmistamme, että nämä melkoisen tiukat säädökset voin vain vahvistaa sen, että direktiivi on kaikkein tiukimpia, ellei tiukin lainsäädäntö alalla globaalisti. Ja sitä toimeenpannaan ja me hyvin vahvasti painostamme sen osalta, että jokaisen jäsenmaan, jokaisen hankkeen, jokaisen hankkeen ohjaajan täytyy kunnioittaa näitä sääntöjä. Ja kun tätä direktiiviä täysin toimeenpannaan, määrä tulee dramaattisesti todennäköisesti laskemaan. Ja itse asiassa, kuten todettua, me olemme tarkastelleet direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön saattamista jäsenmaissa. Me olemme olleet hyvin tiukkoja, hyvin täsmällisiä, tarkkoja. Me aloitimme monia tutkintoja jäsenmaiden kanssa. 25 jäsenmaassa 28 oli hankaluuksia, kuten sanoin. Monet ovat jo muokanneet lainsäädäntöön, toiset ovat tekemässä sitä parhaillaan. Monissa jäsenmaissa meillä on avoimia kysymyksiä ja yhdessä todennäköisesti rikkomusmenettely aloitetaan meidän tehokkuutemme, tiukkuutemme tässä asiassa siis tuottaa tulosta ainakin jäsenmaissa. Uskoakseni tässä olivat ne asiat, jotka minä halusin vastauksena kertoa. Thank you very much. Kiitos, kiitos. Herra Salaguskas tästä keskustelusta. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme päättää tämän päivän kokouksen. Jatkamme huomenna kello yhdeksältä aamulla. Hyvää iltapäivän jatkoa tai kolmikantaneuvotteluja. Kiitos. Edustaja Görling.